Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. No niin, hyvät kollegat, eh, mukava kun olette täällä paikalla. Puheenjohtaja Morais ei pääse tänä iltapäivänä paikalle, joten minä tulen ja johtamaan Libe-valiokunnan tämän iltapäivän kokousta. Ja ensimmäisenä kohtana esityslistan hyväksyminen noudatamme siis tätä, niin kohta 12 Esitteen, esi, eli esityslistassa koskee tätä e, euron suojelemista va, rahan väärennykseltä kaudella 2021-2027. Tämä kohta on siis lykätty. There's no objections to that. Toivon, että ei ole mitään vastalauseita. Is modified and we move. Eli näin muutettuna näin muutettuna tämä esityslista on nyt hyväksytty ja sitten siirrymme kieliprofiiliin. Kaikilla kielillä on tulkkaus saatavilla, paitsi iirin kielellä. Huomisaamuna kaikki kielet ovat hy- kroatiaa ja iiriä lukunottamatta käytettävissä ja iirin maltan kieli ja kroatia eivät ole iltapäivällä käytettävissä. Sitten koordinaattoreiden ilmoitukset. 205 artiklan mukaisesti työjärjestyksestä palautteen koordinaattorinen kokouksesta. Meillä on tämän 19. marraskuuta pidetty kokous ja, ja esittelijöiden nimittäminen. Claude Moraes puheenjohtajana on nimitetty esittelijäksi neuvoston asetuksen 539 muuttava, muuttavaan asetukseen, jonka aiheena on kolmansien maiden kansalaiset, jotka tarvitsevat viisumia, kun he ylittävät ulkorajoja ja ne, joiden kansalaiset saavat tästä vaatimuksesta poikkeuksen ottaen huomioon yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU-sta. Sofi Intvelt on nimitetty esittelijäksi asetuksen, jonka aiheena on on oikeusvaltio ja korruption torjunta EU:ssa ja tätä käsittelevä työryhmä ja työryhmän toiminnat. Sitten Juan Fernando López Aguilar, eli minä itse tulen toimimaan esittelijänne tässä valiokunta-aloitteisessa lausunnossa koskien humanitaarisia viisumeita. Ja sitten menemme tähän Af- afrikkalaista perua olevien ihmisten perusoikeuksiin. Koordinaattorin päätöksen mukaisesti 27. syyskuuta on ryhdytty töihin, jo, jotta valmisteltaisiin Liben äh, päätöslauselman luonnos koskien Euroopassa asuvien afrikkataustaisten ihmisten perusoikeuksia ja on sovittu ryhmien välillä suullista kysymyksestä. Ja tämä on jätetty puheenjohtaja kokoukselle niin, että voitaisiin ottaa aihe tammikuun täysistunnon esityslistalle ja siitä annettaisiin päätöslauselma työjärjestyksen artiklan 128.5 mukaisesti. Toivon, että nämä koordinaattoreiden tekemät päätökset voivat nyt olla sellaiset, että valiokunta ne hyväksyisi, mikäli vastalosta ei ole, ei näitä olevan. Hyvä, sitten delegoidut ja täytäntöpanosäännökset. Niin, että tähän liittyy myös ilmoitus Seitsemäs äh, komission luonnos koskien äh, maahantuloa maahasta lähtöjärjestelmän asetusta. Ja tässä mm, todella on kyseessä säännöt, jotka koskevat komissiolle annettu antavia maita, ja äh, antavia tietoja jäsenvaltioilta koskien näitä matkustusasiakirjoja ja etiasjärjestelmän ylläpitämistä sekä, et, et, sekä etias keskusjärjestelmän teknisiä ratkaisuja myös Mukana ovat nämä biometriset tunnistinjärjestelmät ja muut, jotka liittyvät tähän maahantulojärjestelmään. Tässä on tarkoituksena myös antaa määritelmät, jotka koskevat eh, maahantulojärjestelmän verkkojärjestelmää palvelua ja tuloksellisuusvaatimuksia sekä yhteen toimivuutta viisijärjestelmän ja maahantulojärjestelmän välillä. Perusasetuksena on 2017-2226 asetus, johon sitten liittyy pääsyehdot, ja valvontatarkoitukset, ja eh, jonka kautta myytetään yleissopimusta, jonka kautta täytäntöön pannaan Schengenin sopimusta ja asetuksia. Näiden eh, täytäntöpano säädösten versiot toimitettiin kaikille Libe-valiokunnan jäsenille 23. marraskuuta newsletterin kautta ja mm, asetettiin määräaika vastalauseelle. Mikäli jäsenet haluavat esittää vastalauseen, olisi ilmoitettava sihteeristölle ennen joulukuun 4. päivää kello 12. Sitten koneäänestyksestä. Äänestys on huomenna varttia yli yhdeksän, joten kun huomenna tulette, niin katsokaapa tarkkaan, että teillä on äänestyskortti mukana. Sitten menemme varsinaiseen esityslistaan. Kohta kolme. Aiheena on internetiä hy- hyödyntävä järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio IOKTA. Philip Men on täällä mukana Europolin, Europolin kyberrikollisuuskeskuksen päällikkö. Meillä on tänään ensimmäisenä todellakin vuonna 2018 järjestäytyneen verkkorikollisuuden arviointikertomus. Tämä on yksi Euroopan strategisista asiakirjoista, joilla, joissa analysoidaan uusia uhkia ja kehityskulkuja kyberrikollisuuden alalla viime vuoden aikana. Hahmotellaan tulevia suuntauksia ja annetaan suosituksia. Nyt annan puheenvuoron Amannille, joka esittelee nämä IOKTA-kertomuksen löydökset vuodelta 2018 ja tämän jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta esitellä tämä vuotuinen strateginen arvio internetin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tämä on kolmas arviointikertomus, jonka julkaisemme vuosittain. Kuten näette, eh, tämä on ainutlaatuinen siinä mielessä, että tarkoittaa lainsäädäntöviranomaisten mm, näkökulman kyberrikollisuuteen on no, keskitytään EU-hun ja sitä täydennetään eh, alan toimijoiden, eh, yliopistojen ja muiden kumppanien toimesta. Se kertoo meille ei vain trendeistä sellaisena kuin me ne näemme ja mm, perustuen siihen tietoon, mitä saamme kumppaneilta, vaan se sisältää myös suosituksia poliisiviranomaisella ja tarkoitus on myös tiedottaa politiikan tekijöille eri aloilla. Tässä on nyt kokonaiskuva siitä, miten tämä on koottu. Päätiedot tulevat poliisiviranomaisilta jäsenvaltioista. Meillä on kolmansien osapuolten tutkimuksia. Meillä on neuvoantavia ryhmiä. Kolme ryhmää. Yksi koskee internetturvallisuutta, yksi rahoitusalaa ja yksi äm, televiestintäoperaattoreita. Ja sitten käytämme myös avoin mm, lähdekoodin tutkimusta me katamme hyvin paljon erilaisia aloja, keskitymme kolmeen suuren asiaan. Euroopan turvallisuuskeskus, sen tarkoituksena on nimenomaan katsoa maksupetoksia ja sitten lapsipornografian torjumista internetissä. Näihin keskitymme, mutta katsomme myös tähän liittyviä aloja, kuten esimerkiksi kvanttilaskentaa. Eli me eh, näin, eh, tarkastelemme myös vähän eksoottisempia aiheita. Kuten puheenjohtaja sanoi, me katsomme 12 eh, kuukautta taaksepäin, katsomme mitkä ovat olleet kehityssuuntaukset ja sitten yritämme ennustaa tulevaisuutta seuraavalle vuodelle. Mitä ovat sitten nämä yleiset kehityssuuntaukset olleet viime vuonna? Tietenkin me saimme yleisen tietosuoja-asetuksen, se astui voimaan. Tämä on hyvä uutinen myös meille, koska me odotamme, että tämä lisää kyberturvallisuutta. Poliisiviranomaiset tämä on haaste, koska oletetaan, että tietoisia rikkomuksia tulee tulemaan enemmän ja meidän täytyy tietenkin olla kykeneväisiä tutkimaan näitä rikkomuksia. Sitten toinen suuri asia oli se, että yhteistoimella menestyksekkäästi pystyttiin puuttumaan pimeän verkkoon ja sulkemaan kaksi suurinta pimeän verkon markkinapaikkaa. Ähm, ja sitten kolmas kysymys on se, että kryptovaluutoista on tulossa valtavirtaa. Tämä on tietenkin legitiimi maksuväline ja sellaisena, koska jotkut kryptovaluutat ovat lisänneet kannatusta niin paljon, niin niistä on tullut myös rikollisten kohde. Tässä nyt ne kahdeksan avaintrendiä ja uhkaa. Valitettavasti Ähm, kiristyshaittaohjelmat ovat vieläkin suuri uhka, mutta jos sitten katsotaan kryptojackingia, tämä tarkoittaa sitä, että rikolliset käyttävät äh, sinun tietokonettasi äh, siitä äh, pientä osaa kryptovaluuttan ähm, louhimiseksi. Tästä on nyt tullut uhka, koska rikollisesta näkökulmasta tämä sisältää vähemmän riskiä, vähemmän ponnistusta. Sitten rikollisilla markkinoilla on erilaisia palveluja ja välineitä, joita voi vuokrata. Osa niistä on mahdollisuus esimerkiksi käynnistää hyökkäyksiä, kaataa verkkosivuja. Tämä on ongelma ja ongelma on kasvamassa, koska näitä palveluja voi ostaa vuokraksi pienellä kuukausimaksulla, vaikkei teknisesti kyvykäs olisikaan, voisi näitä palveluja ostaa ja ne ovat sitten tarjolla erilaisille toimijoille, olivat motiivit sitten taloudellisia tai poliittisia. Ihmiset voivat käyttää näitä samoja palveluja pimeillä markkinoilla. Nyt kun EMV-standardia käytös alkaa levitä laajemmalle tämä siru- ja PIN-järjestelmä, niin näemme, että mm, Tämä edistää tilannetta, mutta silti meillä on vielä näitä petoksia, maksukorttipetoksia ilman maksukorttia, eli maksukorttitietoja käytetään hyväksi. Ja sitten kryptovaluutta. Yksi bitcoin oli noin 19 000 dollaria viime vuonna. Sen arvo oli 19 000 dollaria ja siksi rikolliset nyt kohdistavat hyökkäyksensä bitcoinien omistajiin sitten äh, käyttäjän manipulointi on vieläkin yksi äh, helpoin tapa tai tärkein tapa päästä äh, tietoihin käsiksi. Usein ihminen on se heikoin lenkki. Sitten kuten sanoin, pimeä verkko on myöskin merkittävä ala. Myös perinteinen rikollisuus on siirtymässä pimeään verkkoon. Ja sitten lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä näemme, että yhä enemmän käytetään erilaisia tietoteknisiä välineitä lapsipornografisen materiaalin levittämiseen. Sitten haluaisin mennä vähän yksityiskohtaisemmin näihin eri alueisiin kyberriippuva rikollisuus. Tämä on siis mm, perinteistä kyberrikollisuutta, rikollisuutta, jota on olemassa vain siksi, että meillä on internet. Eli äh, kiristyshaittaohjelmat ovat vielä avainuhka ja meillä on operatiivisia toimia tällä alalla. Äh, keskitymme myös hyvin paljon tiedon lisäämiseen ja ennaltaehkäisyyn erilaisia hyökkäysvektoreita. Käyttäjän manipulointi on yksi niistä. Usein käytetään roskapostia, jolla saadaan ihmiset klikkaamaan linkkejä, jolla virus sitten pääsee koneeseen. Ja sitten kryptolouhinta, siitä on tullut hyvin tavanomainen tapa rikolliselle tehdään rahaa. Sitten näemme, että tietyillä maantieteellisillä alueilla sen tiedon perusteella, jota meillä on erityisesti nyt Länsi-Afrikassa, on petoksen tekijöitä, jotka ovat nyt siirtymässä kyberavaruuteen ja hyökkäävät nimenomaan Eurooppaa ja eurooppalaista infrastruktuuria kohtaan. Ja meillä on nyt yhä enemmän hyökkäyksiä kryptovaluutan omistajia vastaan ja kryptovaluutan vaihtopaikkoja vastaan. Sitten yksi luku keskittyy kyber rikollisuuteen ja terrorismiin. Meillä on kokonaiskuvaus viimeisen 12 kuukauden kehityksestä, mutta katsomme erityisesti Äh, terrorismin kyberulottuvuutta. Jos katsotaan IS, niin näemme, että ne ovat hyvin tehokkaita äh, internetin käytössä, kun on kyse propagandan levittämisestä, mutta heidän muut kyberalan kykynsä ovat varsin rajalliset. Koska äh, Alfa ja Hansa on onnistuttu viemään, ottamaan pois pimeästä verkestä, niin pimeän verkon luottamus on rapautunut ja jotkut myyjät katoavat sieltä, myyjät siirtyvät toisille eh, kanaville, mutta olemme nähneet siis eh, vaikutusta eh, pimeässä verkossa. Kun on kyse laittomasta kaupasta pimeässä verkossa, niin huumeet ovat ehkä se suurin osa siellä Eli kyse on perinteisestä rikollisuudesta, joka on siirtynyt verkkoon. Sitten, koska EMV on otettu käyttöön, niin meillä on hyvin vähän enää luottokorttien kopiointipetoksia Tätä tapahtuu vielä, mutta silloin kortteja ei käytetä enää Euroopassa. Kortteja kloonataan Euroopassa, mutta niillä maksetaan sitten EUn ulkopuolisissa maissa ja silloin raha saattaa päätyä taas järjestäytyneen rikollisuuden ryhmille Euroopassa. On hyökätty ottoautomaatteja vastaan ja maksupäätteitä vastaan. Ja sitten televiestintäpetokset ovat kasvava uhka ja se on myös haaste poliisiviranomaisille. Sitten kun on kyse lasten seksuaalista hyväksikäytöstä internetissä, niin näemme, että tekijät ovat hyvin tehokkaita turvallisuusstandardiensa suhteen, eh, käyttävät anonyymiä misointivälineitä, salausta ja toria. Tor on täysin laillinen foorumi, mutta sen rikollinen väärinkäyttö on ongelma poliisiviranomaisille. Tällaisten ryhmien tutkinta on silloin hyvin haasteellista. Näemme, että nyt ollaan siirtymässä muille kanaville, joskus kaupallisille kanaville lapsipornografian levittämistä varten tällaiset kanavat usein käyttävät salausta, mikä on sitten haaste äh, lainvalvontaviranomaisille. Ja kuten sanoin niin me emme ainoastaan äh, tarkastele tilannetta, vaan haluamme myös antaa suosituksia lainvalvontaviranomaisille poliitikoille, kumppaneillemme alalla. Ja nyt tärkeintä on se, että meillä on verkosto koossa, jolla pystymme torjumaan rikollisverkostoa. On siis erittäin tärkeää, että kaikki toimijat tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoja keskenään kun ajatellaan kyberrikollisia ja kyberrikollisuuden torjuntaa, niin meillä on eh, toisaalta tällaista suurivolyymista, al, vähäistä, riko, vähäpätöistä rikollisuutta. Eh, siinä meidän täytyy keskittyä eh, ennaltaehkäisyyn ja tiedon lisäämiseen, kun taas lainvalvontaviranomaisten pitäisi keskittyä korkean arvon rikoksiin erityisesti. Tämän pitäisi olla strategiamme, joka tulisi valtavirtaistaa kaikissa, kaikkien kumppaniemme kohdalla EU-ssa ja e ulkopuolella. Erityisesti kun on kyse pimeän verkon Mm, torjumisesta tai rikollisten torjumisesta siellä, niin meidän on pysyttävä teknologiassa ajan tasalla. Meidän on myös katsottava, miten voimme käyttää tuota teknologiaa esimerkiksi tiedotus- ja ennaltaehkäisytyön parantamiseksi. Ja sitten lopuksi, koska kryptovaluutoista on tulossa valtavirtain, se tarkoittaa lainvalvontaviranomaisille sitä, että meidän on lisättävä asiantuntijamustamme ja pätevyyttämme tällä alalla. Nyt olen päättelemässä esitystäni. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, että kaikki asiat eivät ole huonosti. Jos katsotte jaktoa, niin me pystymme näyttämään teille paljon esimerkkejä, joilla olemme tehneet menestyksekkäästi yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa tai alan kanssa ja onnistuneet ennaltaehkäisemään mm, tai tiedottamaan uhista. Äh, tässä on paljon esimerkkejä ja voimme olla äh, kyllä vähän ylpeitä, mutta emme voi levätä laakereillamme, koska nämä tilanteet kehittyvät jatkuvasti. Meidän on pysyttävä perässä, meidän on äh, oltava proaktiivisempia. Tämä tarkoittaa, että meidän on jatkettava olemassa olevaa yhteistyötä, laajennettava sitä, mutta meidän täytyy myös ähm, luoda uutta yhteistyötä. Tässä näette naisen käden, joten meillä täytyy olla parempi sukupuolten tasapaino alalla, enemmän naisia kyberturvallisuudessa. Ja sitten meidän on katsottava myös, miten voimme käyttää teknologiaa, kuten koneoppimista kyberrikollisuuden torjuntaan. Tämä on meidän raporttimme, se on ihan julkinen ja tässä on myös tällainen QR-koodi, voitte sen ladata, se on noin 80 sivua pitkä. Lukekaa se, jos tämä teitä kiinnostaa, siellä on erilaisia lukuja e- eri aiheista ja voitte eh, katsoa, mikä teitä kiinnostaa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Rahman, for your explanations. Kiitoksia näistä selvityksistä tästä esityksestä. Nyt tulisi keskustelun aika. Tsavoski haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Děkuji, <clears throat> pane předsedající. Děkuji za zajímavou prezentaci. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin mielenkiintoinen esitys. Minä seurasin, olen seurannut hyvinkin tarkasti joka vuosi, kun esitätte kertomuksenne. Kovasti sitä olen aina odottanut, koska teillä on parempi näkemys siitä, mitä tapahtuu EUn sisällä verkkorikollisuudessa. Minulla on kolme kysymystä. Haluaisin tietää ensinnäkin, millä tavoin yhteistyö toteutuu. Ja nämä ryhmät, jotka levittävät lapsipornoa, niistä me olemme huomanneet, me olemme saaneet tietoa tietyistä kansalaisjärjestöistä, että Aasiasta tullut lapsiporno on lisääntynyt Euroopassa nyt. Ja sen lisäys on ollut useita satoja prosentteja. Onko tämä, pitääkö tämä paikkaansa ja onnistummeko niin, että voimme yhdessä kiinalaispoliisin kanssa torjua tällaista systemaattista mafian tyyppistä toimintaa. Kyse on siis kiinalaisista tai Kaakkois-Aasian rikollisjengeistä. Ja sitten vielä kysymys miten pitkälti on onnistuttu saamaan kiinni rikollisia, jotka käyttävät vääriä osoitteita ja lataavat kryptovaluuttaa eurooppalaisilta käyttäjiltä. Mainitsitte, että nyt on yhä enemmän länsiafrikkalaisia ryhmiä, Tekin poliisilta olen kuullut yhteistyöstä. Nyt vaikuttaa siltä, että tietysti maissa on vaikeata saada, kun ei ole paljon resursseja, ei saada myöskään paljon tietoa. Ja haluaisin kysyä myös yleensä toiminnasta. Esimerkiksi hakkerit entisen neuvostotasavallan sisällä. Tsekin tasavallassa me olemme huomanneet, että venäläiset hakkerit ovat yrittäneet tunkeutua strategiseen infrastruktuuriin tai sitten tsekkiyritysten sisään. Oletteko te onnistuneet torjumaan tämän tyyppistä rikollisuutta? Ja onko, Onko siis jäsenvaltioiden välillä yhteistyötä? Mr. Sisovski, en... Kiitoksen tästä, edustaja Sisovski. Onko muita kysymyksiä jäsenillä? Ellei ole, voitte vastata, hyvä puheenjohtaja. Thank you for giving me the floor again and thank you for... Kiitoksia taas puheenvuorosta ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Käynpä läpi tässä muistinpanojani. Ensimmäinen kysymys koskien sitä, kuinka, kuinka yhteistyöstä tehdään. Tämä on varmastikin Eurooppalin menestystarina, näin voidaan sanoa. Emme aloita omia tutkimuksia, vaan tuemme jäsenvaltioita ja olemme oikein menestyksekkäästi tarjonneet tiedustelutietoja myös tarjonneet yhteistyöfoorumin, jossa kaikki eri kumppanit voivat tavata eri rikoksen alueilla, johon meillä on valtuudet tukea tutkimukseen, niin tämä yhteistyö on toiminut. Ja tämän lisäksi meillä on antava antavia ryhmiä teollisuuden ja yliopistomaailman kumppaneiden kanssa. Airbnb-yhtiöiden kaltaisia strategioita oikeastaan melkein seuraamme Europolissakin ja tietosuojan puitteistoon ja oikeudellisen puitteiston pohjalta olemme rakentaneet vahvaa luottamusta. Me emme omista mitään jäsenvaltiolta saatavaa tietoja, vaan ne ovat jäsenvaltioille kuuluvia. Kaiken kaikkiaan mielestäni meillä on hyvin menestyksekäs malli. Sidosryhmät voivat yhdessä viedä läpi näitä onnistuneita tutkimuksia. Sama pätee ennaltaehkäisyyn. Meillä on oikein hyvää yhteistyötä esimerkiksi teollisuuden puoleltaan. Tämä Norman kirjastusohjelma- hanke kaksi vuotta sitten meillä oli teollisuuskomponeiden kautta aloitettu hanke ja nyt meillä on 34 maata yli 120 kumppania Meillä on välineitä, jo yli 50 ilmaista välineitä, joilla voidaan kampittaa näitä, näitä kiristyshaittaohjelmia. Tämä on ollut oikein onnistunut hanke sitten lasten ja seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa ja sitä koskeva materiaali. On totta, että tässä on erilaisia trendejä näkyvissä. Tekijät ensinnäkin käyttävät väärin käytettävissä olevia välineitä, joilla voidaan näitä materiaaleja levittää ja väärinkäyttää, mutta tämän lisäksi kasvava uhka on etäkäyttö, e- e- live hyönty, hyväksikäyttäminen. Tässä on teknisikin ongelmia, kuinka voidaan tätä käsitellä kohdemaiden kanssa ja siellä, missä rikokset tapahtuvat. Tämä ei ole tietenkään helppoa, mutta olemme pääsemässä eteenpäin ja koko ajan paremman, parannan yhteistyötä. Kiina mainittiin. Kiina ei pidetä suorana kumppanina, mutta meillä on ollut vierailuja ja hyvää yhteistyötä rikosalusta riippuen. Hyvää yhteistyötä kyllä on. Kiinan kanssa. Interpol on merkittävä kumppani. Sen kanssa teemme yhteistyötä niin, että voidaan torjua erimuotoista rikollisuutta. Sitten täällä oli kysymyksiä koskien siitä, kuinka paljon saadaan rikolliset kiinni väärien henkilötietojen käyttämisestä tai lompakkojen harrastamisesta netissä No, mehän emme aloita omia tutkimuksia, me, me olemme aktiivisia vastaan tutkimuksessa, jossa on mukana kaksi tai useampi jäsenvaltiota, joten me oikeastaan näemme vain jäävuoren huipun, mutta monissa näistä tapauksista olemme onnistuneet. Kyllähän tämä toki on haaste lainvalvontaviranomaisille, niitä saadaan mm, luotettavia lukuja aikaiseksi tältä alalta. Sitten todella tämä y- yhteistyö on merkittävä haaste. Saattaa olla, että ihmisiä kiinnostaisikin, että teemme työtä kolmannen version kanssa koskien yhteisiä haasteita. Se on tarkoitus julkaista muutamien kuukausien päästä. Tarkastelemme erityisesti haasteita, jotka liittyvät kansainväliseen rajat ylittävään yhteistyöhön. Kolmas kysymys, joka koski hakkereita, ei oikeastaan kuulu meidän valtuuksiimme. Olemme kiinnittäneet huomiota rikoksen torjuntaan. Tässä on kyseessä suoraan kyberrikollisuus, johon Europol ei suoraan puutu. Minun tietääkseni en tiedä, onko Europol antanut tähän suoraa tukea. Tämähän on tyypillisesti kansalliseen, kansalliseen valtuuksiin kuuluva asia. Eikö se kuulu Euroopan mandaattiin? Not to my knowledge. I wouldn't, I wouldn't think. Sorry. Ilman mikrofonia. Okay, thank you for the explanations, Mr. Kiitoksia näistä selvennyksistä. Herra Ammanna, onko muita kysymyksiä? Haluavatko jäsenet kommentoida? Mikäli ei, menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle, jos teille sopii. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia teille, herra Aman. Aloitamme siis tämän päivän iltapäivän toisella varsinaisella kohdalla. Kohta neljä Schengenin liittyviä asioita valvova LIBE-valiokunnan työryhmä. Tämän kyseisen työryhmän puheenjohtaja Carlos Coelho antaa nyt selonteon valiokunnalle – Kyseessä on äh, todella tämä Schengen-työryhmä, jonka, jolla on ollut kerran keskeinen rooli, kun on valistettu Schengenin oleva näistä asioista ja tarjottu äh, merkittäviä tuloksia koskien valvontapuolta. Koelio saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni raportoin Schengenin seurantaryhmän eh, tietoja. Eh, sen jälkeen kun viimeksi puhuimme asiasta, eh, tämä työryhmä on tavannut kuukausittain meille on antanut tietoa komissio, samoin kuin neuvosto ja jäsenvaltiot me olemme vastaanottaneet asiantuntijoita eh, esimerkiksi Euroopan raja- ja rannikkavartiostosta ja muista elimistä. Tämän lisäksi parlamentti on hyväksynyt vuosikertomuksensa Schengenin tilasta, joka eh, käynnistettiin tämän työryhmän eh, ehdotuksesta ja minä olen ollut siinä esittelijänä tässä työssä tärkeitä ovat työryhmän jäsenet samoin kuin sihteeristö. Me olemme hyvä tiimi ja olen kiitollinen siitä. Ja nyt keskityisin neljään kohtaan, jotka ovat erityisen tärkeitä. Aivan ensiksi, niin kuin tiedätte, työryhmä perustettiin, jotta kerrotaan ja katsotaan, että noudatetaan demokraattista valvontaa asiassa. Me olemme huomanneet kuitenkin, että ainakin yhdessä tapauksessa komissio ei antanut parlamentille riittävästi tietoa samaan malliin kuin jäsenvaltioille. Ja tästä seurasi se, että me olemme jääneet ulkopuolelle ja komissio on sanonut, että jäsenvaltioiden ryhmä tarkastelee tätä parlamenttia ei kutsuttu tähän paikalle vasta sen jälkeen, kun me saimme kuulla asiasta ja painotimme sitä, että parlamentti osallistuisi näihin kokouksiin, vasta sen jälkeen komissio päästi parlamentin mukaan. Se oli suuri saavutus, mutta se osoitti, että edelleen on paljon tehtävää, jotta voimme varmistua siitä, että neuvosto ja komissio noudattavat omia velvoitteitaan yhteistyössä niin, että ne kunnioittavat parlamenttia osapuolena kaikissa päätöksentekovaiheissa. Ja sitten toiseksi, ei ole mikään yllätys teille, että sisärajavalvonnat ja ulkorajavalvonnat ovat keskeisenä kohteena ryhmän tarkastelussa. Oli aivan selvää, että sisäiset rajavalvonnat rajatarkastukset ovat laitomia ja tässä tietyt jäsenvaltiot eivät noudattaa perusvelvoitteitaan ajatellen ulkorajoja niin, että katsotaan kaikki, tarkastetaan kaikki tietokannan mukaisesti. Ja nämä asiat ovat ongelmallisia edelleen ja jäsenvaltiot eivät ole toimineet ja toistan sen, mitä sanoin jo koordinaattoreille. Parlamentti ei voi eh, pelkästään katsoa tätä kehitystä, eh, että edelleen on eh, sisäisiä rajatarkastuksia. Äskettäin kutsuimme Schengenin kehitysmekanismin asiantuntijat ja huomasimme seuraava mm, ryhmä on siis päättänyt antaa komission jäsenelle oman kertomuksensa avaamapolukselle. Siis, ja tässä on puuttuttu myös mahdollisiin loukkauksiin oikeuksien loukkauksiin. Jos on vielä muita kertomuksia, joita komissio on pyytänyt, niitä ei ole annettu parlamentille. Ja lopuksi haluamme tietää, millaisia kriteereitä komissio käyttää silloin, kun jätetään tietyt virastot ulkopuolelle. Hyvä puheenjohtaja, vielä yksi asia. Brexit-kysymys ja tulevat suhteet EUn turvallisuuskysymyksissä jälleen kerran komissio sen jälkeen, kun asia painotettiin väliaikainen järjestelmä, joka liittyy yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tästä järjestettiin kokous niin, että emme olleet läsnä ja te tiedätte, että yhdistynyt kuningaskunta ei ole Schengen-alueella, mutta sillä on väliaikainen pääsy Schengenin tietojärjestelmään ja se liittyy nimenomaan poliisiyhteistyöhön, mutta ei rajatarkastuksiin. Siitä huolimatta ei olla noudatettu kyseisiä sääntöjä ja nyt neuvosto on päättänyt pyytää komissiolta vielä uusia suosituksia. Ja jos se nyt pitää paikkansa tämäkin, niin me tarvitsemme selkeätä tietoa tässä asiassa – antaako neuvosto pääsyn yhdistyneelle kuningaskunnalle Schengenin tietojärjestelmään ja noudatetaanko suosituksia. Voimmeko uskoa, että tulevaisuudessa EUn ulkopuolella noudatetaan säätöjä, jos ei niitä noudatettu silloin, kun oltiin jäseniä EUssa. ssa Hyvät kollegat, Schengen on uhanalainen enemmän kuin koskaan ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme puolustaa Schengenin, Schengen-alueen koskemattomuutta. Se on vapauden alue, mutta myös turvallisuuden alue. Kiitoksia. Now I see that there are some members willing to... Näin, että nyt on jäseniä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoroa. Ainakin kaksi jäsentä on pyytänyt puheenvuorta. Onko muita? Voitte nostaa käteen. Gomes, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, I'm, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tämän työryhmän jäsen, jota kollegani Carle Cordes, Carlos Coelho oikein hienosti johtaa. Ja työ, jota siellä teemme, on erittäin mielenkiintoista. Samoin interaktio komission kanssa. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän on sanonut, ja erityisesti hänen huolenaiheensa liittyen yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen ja heidän pääsynsä Schengen-tietojärjestelmään, vaikka eivät olekaan jäseniä, ja sen vaikutukset tulevaisuuteen Brexitin yhteydessä. Olen erittäin yllättäviä ja sokeraviakin asioita saanut tietää. Haluaisin vain kolme asiaa nostaa esiin. Yksi tärkeä jäsenvaltio, en nyt halua mainita sen nimeä, joka johtuen vastuuviranomaisten riskianalyyseistä päätti olla myöntämättä Schengen-viisumeja tietyille ihmisille, mutta silti näitä ihmisiä löytyy tämän jäsenvaltion alueelta ja toisten kanavien kautta, en tiedä millaisten kanavien kautta, onnistuvat pääsemään Schengen-alueelle. Tämä on erittäin vakava asia, että näitä kanavia on enemmän. Tämä voi vaarantaa järjestelmän. Toinen kysymys. Tapaus. Tässä voin mainita maan, Malta. Nostin kysymyksen esiin, ei vain työryhmässä, vaan esittelin sen myös komissiolle. Siellä on ö, tällainen järjestelmä, jossa myydään ö, Schengen-viisumeja ja kansallisia viisumeja. Joku harjoitti tätä toimintaa pääministerin toimistossa libyalaisille, algerialaisille ja muille näitä myytiin. Ja jokainen, jolla on maltalainen kansallinen viisumi, voi hypätä lautalle ja sitten päätyä mantereelle Italiin, Posalion, Kantaanian. Jatkuvasti on näitä lauttoja. He voivat siis päästä kansallisella viisumille tai Schengen-viisumilla ähm, näihin maihin, joka ähm, saatiin sitä kautta, että äh, on lahjottu äh, virkamiestä. Tämä virkamies matkusti juuri viime viikolla Libyaan ja sanoi olevansa pääministerin lähettä lähettilässä, vaikka pääministeri kieltää tämän. Näin hänet kuitenkin esiteltiin Libyassa. Siellä sisäministeri ja terveysministeri ja joku muu ministeri ottivat hänet vastaan Maltan pääministerin lähettilänä. Siis tämä on hyvin omituista, mutta hyvin sokeravaa on se, että huolimatta kaikista niistä todistusasiakirjoista, joita meillä on asiasta ja asia on myös tuomioistuimen edessä Maltalla, niin komissio sanoo, ettei se tiedä mistään mitään eikä se voi mitenkään tilannetta valvoa. Komissio ei nyt laisinkaan huomioi niitä valtavia riskejä, joita tämä sisältää, eikä tämä komission kanta ole hyväksytty merkittävä. Ja minulla on tämä kirjallisena komissaari Avramopolukselta ja kuulimme se työryhmässämme komissiolta. Enkä voi hyväksyä sitä, että komissio tällä tavoin välttelee vastuutaan kysymyksessä, joka todellakin vaarantaa Schengen-järjestelmän yhtenäisyyden. Tämä ei ole hyväksyttävää. Sitten kolmas asia. Seuta ja Melia te ja muutamat muut kollegat ja minä, me menimme Melian seutalle, me ole vielä, siellä emme ole vielä käyneet. Tämä on hyvin haastava tilanne, koska nämä ovat alueet, jotka ovat ainoita alueita, jotka ovat Pohjois-Afrikassa. Ne on ympäröity valtaisin piikilanka-aidoin ja silti ne ovat vaarassa, koska rikollisverkostot hyödyntävät sitä, että on niin suuria määriä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Ja tämä aiheuttaa valtaisia ponnisteluja Espanjan viranomaisille, näimme sen, mutta ei mikäänlaista eurooppalaista instituutiota, Frontexia tai muuta, joka siellä olisi auttamassa. Kuitenkin kyse on Euroopan rajasta, ulkorajasta. Tämä oli mielestäni kauhistuttavaa. Kaikki nämä järjestelmät ovat siellä, koska on kyse Euroopasta, ja tällä on valtaisia vaikutuksia, mukaan lukien se tapa, jolla kansalliset viranomaiset näitä tarkastuksia tekevät. Mutta EUn instituutiot, kuten Frontex ja komissio, se, että ne eivät ole laisinkaan paikalla, eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä siellä tehdään, on todellakin pöyristyttävää. Minun ei tarvitse mainita nyt näitä kultaisia viisumeja, eikä sitä, että kun ei ole PNR-järjestelmää, joka kattaa yksityiset lennot, niin paljonkin tapahtuu Euroopan alueella, paljon joka jää valvomatta ja rikkoo Schengen-järjestelmää. Nämä ovat vakavia kysymyksiä ja komission pitäisi puuttua niihin täysin eri tavalla. Kiitoksia. Mrs. Intveld, would you like to go? Sitten Intveld, kiitoksia komissille. Kiitoksia aivan lyhyesti. Olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä Anna Gomes juuri sanoi. mikäli Schengenin, niin Schengenin alueen integriteetti tietenkin on jäsenvaltiosta riippuvainen. Mainitsitte muutamia esimerkkejä siitä, missä ne ovat kyseenalaisia. Haluaisin niihin lisätä vielä Puolan. Olemme nähneet, että Schengenin informaatiojärjestelmä näyttää siltä, että sitä väärinkäytetään siellä ja sen kautta kiusataan hallit, hallitukselle kriittisiä kansalaisjärjestöjä. Kyllä me tarvitsemme perusteellisempaa keskustelua tästä. Viime viikolla esittelimme Maltan vierailukertomuksen ja esitin kysymyksen näistä passimyynneistä ja myös oleskelulupien myymisestä. Onko se yhteensopiva Schengenin kanssa? Tätä kysyin ja näyttää siltä, että ajattelemme, että on ongelmia sitten, kun puhutaan pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, mutta kun puhutaan ihmistä, jotka ostavat tiensä EU-hun, heille levitetään punainen matto. Haluaisin kyllä tästä asiasta vielä ryhmältä kuulla. Edelleen olen iloinen siitä, että suhtaudutaan kriittisesti siihen, että UK edelleen pääsee käsiksi tähän siis järjestelmään. Kyllä meidän on pidettävä tässä silmämme auki. Tietenkin tulemme olemaan läheisiä liitolaisia ja ystäviä, mutta Kyllä tässä tilanne selkeästi tulee olemaan erilainen, Tän olen iloinen siitä, että olet kriittinen. Kiitoksia, edustaja Intveld. Sitten Avrejat. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Carlos Coelhoa hänen tekemästään työstä. Hän on ollut hyvin äh, sitkeä ja äh, hän on kyllä kyennyt kuuntelemaan, vaikka me aina ole samaa mieltä. Äh, ja äh, tässä edustan tiettyjä yhteiseurooppalaisia etuja, olemme samaa mieltä lopputulemista. Minä itse tässä äh, työryhmässä niin haluan kiittää myös sihteeristä koko tiimiä. Ilman tätä emme olisi onnistuneet. Uskoisin tosiaankin, että me eh, kovasti olemme kiintyneitä Schengeniin eh, tämä, tähän alueeseen, mutta minua pelottaa eh, sen jälkeen, kun olen tehnyt töitä työryhmässä, se on se, että jäsenvaltiot ottavat välineekseen Schengenin alueen. Pääasialliset ongelmat liittyvät jäsenvaltioihin ja puutteisiin, joita on jäsenvaltioissa. Olen oppinut muun muassa sen, niin tiet, meillä on tekstejä äänestyksessä ja sitä kautta saadaan parannettua tilannetta, mutta eh, komissio ei pysty tosiaankaan valvomaan täysin. Me olemme huomanneet, että tämä valvonta eh, ei välttämättä toteutunut. Jos halutaan eh, tehokasta valvontaa, niin sitten pitää saada aikaan puolueetonta valvontaa ad hoc-järjestelmällä. Ja sillä pitää olla myös välineet tällä valvontaelimellä. Näin ei ole tällä hetkellä. Ja sitten toinen asia, e, joka tuli tässä mieleen. Tässä tuli esiin sisäiset tarkastukset ja tässä käytetään väärin näitä sisäisiä rajava- sisäistä rajavalvontaa. Tietyissä jäsenvaltioissa syinä ovat täysin eri asiat kuin mitä varten äh, tämä äh, rajakysymys on olennainen. En tässä sano mitään nimiä. Minä olen todellakin epätoivoinen äh, tämän tilanteen takia, koska minun mielestäni tämä vaarantaa koko Schengen-alueen ja sen uskottavuuden näillä alueilla, jotka tulevat kyseeseen aivan kuten tekin, olen huolissani Brexit-kysymyksestä ja Isosta Britanniasta. Me työryhmässä olemme saaneet selville, että yhdistynyt kuningaskunta voi yksipuolisesti käyttää Schengenin tietojärjestelmää ja se on ongelmallinen asia ja neuvosto ei suhtautunut asianmukaisesti asiaan, varsinkin kun puhuttiin Brexitistä ja asiassa käytettyä painostustakin ajatellen. Sitten tietenkin on oltava hyvät suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta tämä perusta ei tällä hetkellä ei ole terve edelleen haluaisin ilmaista pelkoni ajatellen Bulgariaa. Se ei ole Schengen-alueella, mutta täyttää kaikki ehdot. Se, mitä nyt tapahtuu Turkin ja Bulgarian rajalla, edelleen herättää kysymyksiä. Minä olen ollut valtuuskunnan päällikkönä tuolla alueella ja ne luvut, joita on nähtävissä, ihmiset, jotka pyrkivät rajan yli täällä, se hiukan epäilyttää. Miten nyt sanoisikaan? epäilyttää, miten Eurooppa-lainsäädäntöä voidaan soveltaa, äh, kun katsotaan kaikkia niitä turkkilaisia, jotka äh, hakevat mahdollisesti ähm, turvapaikkaa, kun katsotaan nyt äh, tätä poliisiyhteistyötä. Täällä on ollut paljon muutoksia. En, minä en toivoisi, että tässä joutuisivat kärsimään turvapaikanhakijat tässä meillä on mahdollisuus puuttua siihen, mitä tapahtuu tuolla rajalla. Ja viimeksi työryhmässä jo sanoinkin, että minun mielestäni olisi vahinko, jos meillä ei olisi kirjallista asiakirjaa, ei sillä väliä minkä muotoinen se olisi työasiakirja, jossa arvioidaan sitä työtä, jota ollaan tehty, ikään kuin muistio tästä työstä, joka voisi toimia pohjana sitten eh, seuraavalle kaudelle. Vielä kerran eh, kiitä esittelijää. Kiitoksia edustaja Vergia. Kiitoksia näistä kommenteista. Nyt en näe enempää nousevia käsiä. Ehkäpä voisimme kuulla komissiolta sanasen. Haluaisiko komissio lausua painavan sanansa tästä Schengenin valvontaryhmästä? Käsitin, että Olivier Sefard, sisäasioiden pääosaston varajohtaja, on täällä paikalla. Haluaisitteko kommentoida ennen kuin palataan esittelijä Koelioon? Noon. Kiitoksia oikein hyvää iltapäivää. On sanottava, että meillä on ilo tehdä yhteistyötä herran Koelion kanssa ja tämän työryhmän kanssa. Nämä keskustelut ovat olleet erittäin hyödyllisiä molemmille osapuolille ja näin uskon voivani sanoa. Me todella pyrimme toimittamaan kaikki tiedossa olevat tiedot eteenpäin. Tietään, että Euroopan parlamentti ja Koelio erityisesti vahvasti pyrkivät puolustamaan Schengenin aluetta – Olemme viime vuosina usein kuulleet sanat Schengen vaarassa. Niin näistä mitä, asiasta, mitä e, Koili mainitsi, euroalueen asiantuntijaryhmä. Minä itse johdin tätä ryhmää 2011-2012, kun valmistelimme tätä eurosuurlainsäädäntöä, eurosuurlainsäädäntöstä on siis kysymys, eikä euroalueesta. Tässä Libeva-sihteeristökin oli kutsuttu ryhmään, niin se osallistuikin sen työhön. 2017 ja 2018 eh, tarkistelimme uudelleen tätä asiantuntijaryhmää. Jäsenvaltioiden kanssa tarkoituksena oli eurosuurin asetuksen uudistamiset ja meidän puoleltamme korostimme että olisi tärkeää noudattaa menettelyjä. Tarvitsimme virallisen pyynnön Euroopan parlamentilta niin, että se voisi osallistua tähän ryhmään, niin että se voisi olla tässä ihan muodollisesti mukana meidän puolestamme, kun tämä Euroopan parlamentin muodollinen pyyntö oli tullut, niin ei ollut mitään ongelmaa siinä, että Euroopan parlamenttikin pystyi olemaan tässä mukana. Olen pahoillani, että tässä oli mahdollisesti väärinkäsityksiä. Tämä oli itse asiassa koko tämä tarina, eikä sinne muuta ole. Ja nyt todellakin tämä ryhmä on ollut täysin Euroopan parlamentille avoin työryhmä. Lopuksi haluaisin todeta, että toivomme, että voimme jatkaa yhteistyötä. Uskon, että sitä tarvitaan entistäkin enemmän tulevina kuukausina ja vuosina, vielä enemmän kuin alussa, koska mm, valitettavasti Schengen edelleen pysyy kärjessä näissä ajankohtaisissa asioissa. Olemme Schengenissä, joten en mennyt palaa siihen, mutta meidän pitäisi ikään kuin palata normaaliin eh, Schengenin hoitelutapaan. Toivon, että Euroopan parlamentti ja tämä työryhmä toimivat tässä positiivisesti. Uskomme, että todella parlamentilla ja tällä valvontaryhmällä on merkittävä rooli. Kiitoksia. Mr. Kiitoksia, herra Seffert. Sitten edustaja Koelio. Loppuhuomiot keskusteluun. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia ainoastaan kolme seikkaa. Jälleen kerran haluaisin kiittää kaikkia työryhmän jäseniä. Meillä oli hyvää yhteistyötä. Yritämme saada tehtävän meille asetetun tehtävän tehtyä. Ja sitten toiseksi sanoisin, että teemme töitä näissä asioissa, joita vielä pitää käsitellä. Tässä on kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, jotta voi, voimme hoitaa tämän demokraattisen valvontatehtävämme. Ja Tämän lisäksi noudatamme ehdotusta, jonka Rouva Verja esitti, että yritämme saada aikaan kirjallisen asiakirjan seuraavalle parlamentille ja siinä olisi, tulisi esiin kaikki, mitä olemme löytäneet työssämme. Aikataulumme ei mahdollisesti anna tilaisuutta toiseen kertomukseen, mutta joka tapauksessa voimme kirjoittaa muistion työstämme joko seuraavalle parlamentille tai sitten muille toimielimille. Kiitoksia luottamuksesta, jonka esititte. Kiitos. Thank you so much. Kiitoksia edustaja Koilio. Suuret kiitokset kaikkien puolesta tästä toimestanne johtajana ja tässä ryhmässä. Seuraava esityslistan kohta on aikataulut puolen tunnin päähän 16. 45, niin ehdotan, että pidämme pienen tauon, koska en näe, että edustaja Metsälä on paikalla. Seuraava asiahan koskee jälleen Schengeniä, Bulgarian ja Romanian tilannetta, tätä yhteistyö- ja seurantamekanismia – Tämä on aikataulutettu aika alkamaan kello 16.45, joten nyt ei auta muu kuin pitää puolen tunnin tauko ja palaamme sitten tänne. 16.45 jatkamme. No.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 Well, back to work, resuming our session with point. No niin, jatkamme eteenpäin kohta viisi ja kuusi yhteiskeskustelu. We are here combining the report from the Commission to the European Parliament. And... Meillä on Euroopan parlamentin ja neuvoston eh, edistymiskertomus koskien, koskien Bulga- Bulgarian tässä yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutettua edistymistä ja sama asia koskien Romaniaa heti perään. Bulgarian ja, Bulgaria ja Romaniahan liittyivät unionin vuonna 2007 ja tämän jälkeen komissio otti käyttöön tämän yhteistyö- ja seurantamekanismin jonka mukaan tämä oli siis siirtymäkauden toimenpide ja tämän kautta oli tarkoitus auttaa näitä maita puuttumaan ongelmiin, joita oli vielä oikeuslaitos uudistuksissa, korruption torjunnassa Bulgarian osalta ja eh, tai korruption torjunnassa ja sitten järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan osalta Bulgariassa. Meillä on tänään täällä William Sleeth komissiosta. Hän esittelee viimeisimmät kertomukset 13. marraskuulta Toivottavasti äänsin oikein teidän nimenne, herra Sliitte. Teillä on ky- nyt puheen, puheenvuoro 10 minuutin ajan ja tämän jälkeen keskustelemme aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnalle siitä, että komissio voi esitellä nämä kertomukset. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, mikä on konteksti näissä kertomuksissa – nämä 2017 kertomukset. Ehkäpä muistatte sen, että komissio tuossa vaiheessa katsoi, mikä on kymmenen vuoden näkymä kokonaisedistymiskertomus. Ja sen seurauksena komissio alkoi katsoa Äh, asiaa vähän eri kannalta. Ja ensinnäkin näissä kertomuksissa asetettiin rajallinen määrä suosituksia niin, että ne voitiin saada äh, mandaatin äh, päättyessä loppuun. Nämä olivat siis poliittiset tavoitteet, jotka Juncker asetti ja myös oli tarkoitus sisäistää uudistus ja tukea rakenteita, jotta nämä uudistukset myös kestäisivät. Ja nämä suositukset, niiden pitäisi olla myös vakaita ja riittäviä ja siinä oli tärkeänä ehtona sen, että tässä haluttiin saada asioita eteenpäin. Eli nämä kaksi kertomusta niiden osalta me asetimme kaksi kysymystä. Ensinnäkin edistyminen 2017 suosituksissa ja onko on ollut, on, ollaanko menty taaksepäin eh, edistyksessä, kun katsotaan 2017 eh, tilannetta. Nyt me olemme analysoineet ja tarkastelleet, että eh, meillä on tässä yksi yksityiskohtaiset kertomukset ja aivan ensiksi näistä Bulgaria ja siinä komission kertomuksessa on nähtävissä jatkuvaa pyrkimystä täytäntöönpanna nämä suositukset. Johtopäätöksenä on se, että vaikka tilanteen tilanne ei ole vielä valmis, ollaan kuitenkin oikealla tiellä. Suositukset kohdassa kolme jotka tunnistettiin äh, alkuvaiheessa, äh, voidaan katsoa, että ne, voidaan, ne on saatu päätökseen jo. Tässä on äh, esimerkiksi ylin tuomarineuvosto ja rikoslainsäädäntö ja komissio edelleenkin tarkastelee näitä alueita, jotta voi arvioida sen, mikä on tilanne merkittävästi pitää tehdä töitä ajatellen oikeuslaitoksen uudistusta, korruptiota korkealla tasolla ja yleisellä tasolla. Tällä tavoin pitää osoittaa, että uusi korruption vastainen virasto joka on yksi innovaatioita viime vuosina. Se voi vahvistaa oman työnsä ja näin se voi antaa oman panoksensa siinä, että parannetaan tilannetta varsinkin korkeatason korruptiossa. Ja tässä virastolla on merkittävä rooli. Kertomuksessa sanotaan, että monissa tapauksissa edelleen jatketaan työtä, joten komissio seuraa tarkasti, miten edistytään olettaen, että tämä trendi jatkuu ja painotetaan edelleen suosituksia ja tällä tavoin Bulgaria voi saada tämän päätökseen ennen komission mandaatin päättymistä. Ja sitten Romanian osalta tilanne on monimutkaisempi ja tässä komissio onkin puuttunut toiseen kysymykseen, ollaanko menty taaksepäin kun katsotaan 2017 arviota. Komissio on vetänyt johtopäätöksen, että Romania on toiminut monalla alueella ja niissä on menty taaksepäin ja nyt marraskuussa 2017 raportissa komissio esitti, että on vaarana, että Romaniassa avataan nämä kysymyksiä, jo, joita jo pidettiin päätettyinä 2017 kertomuksessa. Ja tässä, tämä näkyy myös tässä viimeisessä kertomuksessa. Valitettavasti tämä ää, tilanne ei, ei, ei muuttunut ja meillä on myös uusia suosituksia kolmella alueella, eli ää, oikeuslaitoksen liittyvä lainsäädäntö, ja sitten tuomarin nimittäminen ja rikoslainsäädäntö. Tässä annettiin Romanialle mahdollisuus päästä takaisin halutulle tielle ja katsoa tilannetta uudestaan ajatellen suosituksia yhteistyö- ja seurantamekanismissa ja Venetsian neuvoston ja Euroopan Venetsian komission ja Euroopan neuvoston näkökulmista. Ja sitten tarkoitus on myös varmistua tuomarin nimitykset. Viime vuonna on nähty myös, että 2017 suositukset itsessään niitähän käydään läpi myös yksitellen tässä kertomuksessa ja sitä, miten näissä on edistytty. Tietyslaitokset ovat edelleen vahvistaneet toimintaansa kokonaisuutena kuitenkin tämä edistys jää kokonaisuuden varjoon kun katsotaan 12 suositusta, ehkä voitaisiin vielä painottaa sitä, että komission johtopäätökset äh, ovat samalla linjalla kuin mitä tarkkailijoiden, varsinkin Venetsian komissio, joka on antanut kaksi lausuntoa, toinen oikeuslaitoksesta ja toinen rikoslainsäädännöstä. Siitä on ollut suuresti apua komissiolle ja täytyy katsoa, että tässä ollaan aika lailla linjalla Venetsian komission kanssa. Tämä oli tärkeä aihe myös parlamentin omassa päätöslauselmassa. Komissio siinä vaiheessa, kun mm, kertomus hyväksyttiin, se ilmaisi, että se on avoin keskustelulle, mutta on tärkeää, että Romania palaa takaisin kehityksen tielle sekä korruption torjunnassa että oikeuslaitoksen riippumattomuudessa. Ja lopuksi vielä äh, seuraavista vaiheista ja raportoinnista. Äh, me aiomme edelleenkin tarkastella asiaa ennen mandaatin päättymistä. Kiitos. Okay, Mrs. Leith, thank you for your... Kiitoksia tästä raportista. Sitten lille ja myös 206 artiklan mukaisesti myös muiden valiokuntien jäsenillä on oikeus nyt käyttää puheenvuoroja ja osallistua tähän keskusteluun, mikäli haluatte. Onko täällä halukkaita edustajan Pavel on täällä ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Yes, Mr. Pavel. ziua, dragi colegi. Hyvää päivää, hyvät kollegat tai hyvää iltaa. Minä haluaisin kiittää komissiota siitä, että tulitte tänään tänne, mutta haluaisin äh, äh, myös, että kertovat, mistä äh, että he vastaisivat kysymyksiin, jotka on esittää, eikä kierrellen. Vuodesta 2010 äh, Romanialla ei ole mitään juridista äh, velvoitetta näin äh, yhteistyö- ja seurantamekanismia vastaan. Nyt haluaisin tietää, mistä, minkä sopimuksen artiklan mukaan tämä yhteistyöseurantamekanismi on ole, vielä olemassa, mikä oikeuspuitteisto sitä pitää yllä vielä vuonna 2018. Tässä, mietin, tässä raportissa komissio on ylittänyt valtuutensa voimakkaasti. Teillä ei ole mitään oikeutta ottaa käyttöön tällaista mekanismia ainoastaan kahdelle valtiolle. Jos tämä mekanismi on niin tehokas, niin silloin sen pitäisi koskea kaik- jokaista 28 jäsenvaltiota. Se tosi seikka, että parlamentti ei noudat lakia lakia, joka on hyväksytty parlamentissa ja jonka äh, ei ole perustuslain mukaista. Te tässä raportissa äh, puutuitte asian, joka kuuluu Romanian suverenisuuteen. Mainitsette suoraan henkilöitä tässä. Äh, tässä tarkoitan herra Florean nimittämistä DNA-johtoon ähm, ja myöskin mainitsitte äh, presidentin. Äh, pyydätte myös, että mm, yleinen äh, sen syyttäjän tehtävistä siirtämisprosessi pysäytetään. Kuitenkin oikeusministeriö on aivan lain mukaan noudattanut tässä menettelyjä. Suojelette siis yhtä henkilöä ja jätätte suojelematta toisen. Saksassa on erotettu yleinen syyttäjä yhden päivän jälkeen, koska hän eh, kritisoi eh, Saksan oikeusministeriä. Miten sitten perustelette tällaiset eh, kaksi eri mittatikkua? Ja haluaisin selkeän vastauksen. Kaik- te ette kunnioita tässä perustuslaillisia puitteita Meillä on yleinen tuomarineuvosto ja te sanotte, että pitä, te tiedätte, että sen jälkeen kun julkaisitte tämän raportin, niin yleinen tuomarineuvosto neuvosto vastasi teille kirjeellä ja vastasi seuraavalla tavalla. Me olemme vaatineet tätä oikeudellista tutkintaa ja olemme vaatineet siitä taataksemme tuomarien riippumattomuuden. Miten selitätte tämän ylimmän tuomarineuvoston vastauksen sen jälkeen, kun julkaisitte tämän raportin, joka osoittaa, että tavallaan valehtelettu? Tämä yhteistyö- ja seurantamekanismi eh, suosittelee, että pysäytetään oikeuslainsäädännön uudistus, koska se eh, puuttuu oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen. Itse asiassa tämä takaa riippumattomuuden, koska eh, CSM on, ollut myöntein, on luonut myönteisen vastauksen te vaaditte, että aloitetaan uudelleen tämä prosessi ja äh, haluaisitte, että äh, CSM olisi enemmän mukana mutta te tiedätte, mitä vastaan he ovat muuttaneet näitä lakia ja monet heidän ehdotuksistaan on hyväksytty. Tässä ollaan nyt ristiriidassa. Hyvät komission ehdotukset, vastakaa minulle. Kuka antaa teille näitä tietoja, jotka ovat tämän raportin pohjalla? Miksi te kuuntelette ainoastaan jo tiettyjä lähteitä, ettekä ota huomioon sitä, mitä nämä instituutiot sanovat, jotta haluatte olevan ko- kovaäänisempiä ja vahvempia? Mitkä ovat tämän raportin pohjalla olevat tiedot? jotka, ja tämä raportti kohdistuu ainoastaan kahteen valtioon. Tämä on poliittinen väline, jota poliittisesti käyttävät sellaiset eh, jäsenvaltiot, jotka eivät halua, että Romania ja Bulgaria pääsevät Schengen-alueen jäseniksi, koska se aiheuttaisi heille eh, taloudellisia vaikeuksia. Älkääkä sanotko minulle komissiosta, että tämä raportti ei mitenkään liity Schengeniin, eh, koska muut Euroopan Euroopan johtajat, jotka ovat eh, neuvostossa ja vastustavat Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengen-alueen, puhuvat nimenomaan tästä. He, he puhuvat nimenomaan yhteistyö- ja seurantamekanismista. Niin kauan kuin se ei toimi, niin sitten Romania ja Bulgaria eivät pääse Schengeniin. Eh, eli jos sanotte, että tämä ei liity Schengeniin mitenkään, niin minä en teitä usko. Ja sitten vielä eräs asia, eh, jota te pyydätte Romanialta. Pyydätte, että me emme ota huomioon omaa parlamenttiamme, että me rikomme omaa perustuslakiamme ja että pysäytämme korruption torjuntaviraston johton nimittämisen. Te pyydätte siis, että rikomme oikeusvaltioperiaatetta tässä. Tämä maassani lisää Euroopan vastaisuutta. Me olemme Eurooppa-myönteisiä, hyvät ystävät, mutta kun ihmiset näkevät, miten käyttää tätä mekanismia poliittisella tavalla, niin silloin ne menevät väärään suuntaan, Euroopan vastaiseen suuntaan. Me emme halua tätä. Me haluamme, että meitä kohdellaan samanarvoisesti ja että meitä kohdellaan samoin kuin muitakin jäsenvaltioita, että meillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Kiitoksia. mikrofonin. Exceed the reasonable time. So... Pyydän teitä pitämään kiinni puheajoista niin, että saamme tämän yhteis, tämän iltapäivän kokouksen kunnolla hoidettua. Sitten seuraava edustaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission kertomukset heijastelevat sitä tarvetta, joka Bulgariassa on uudistaa oikeuslaitosta. Ensimmäistä kertaa näemme, että kolme näistä kuudesta indikaattorista, ne voidaan katsoa päättyneeksi. Nämä kuusi indikaattoria viittavat oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja kuusi, tai kolme on jo ennalta suljettu. Nyt on nähty, että Bulgaria saa tämän mekanismin valmiiksi ennen nykyisen komission kauden päättymistä. On aivan selvää, että tämä kehitys on sellaista, että siinä ei enää mennä taaksepäin ja siinä on myönteisiä tuloksia. Me olemme nähneet, että siinä näkyy siittäjälaitos kysymys myönteisesti. Me näemme myös takeet avoimuudesta – ja mitä tulee sitten äh, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, äh, on nähtävissä, että monet tutkimukset, jotka liittyvät äh, korkeatason rikollisuuteen, ne on otettu mukaan. Uusia suosituksia ei ole ja se tarkoittaa, että voimme uskoa, että mekanismi voi päättyä ensi vuonna. Ja kun mekanismi on saatu päätökseen, me toivomme, että ei olisi enää mitään tekosyytä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää eh, niin, että valtiomme pääsisi Schengenin alueelle. The floor is yours. Kiitoksia sitten edustaja Rade. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä objektiivisesta kertomuksesta – toukokuussa 2017 raportin suositukset lähettivät selkeän viestin siitä, että kun ne on toteutettu, niin yhteistyö- ja seurantamekanismi CVM päättyisi. 2017 marraskuun raportissa todettiin, että maat, jotka täytäntöön panivat näitä suosituksia, eivät enää saaneet uusia suosituksia. Viimeisimmässä kertomuksessaan marraskuulta 2018 komissio tokea, toteaa, että on saavutettu merkittävää edistystä tammikuun 2017 suositusten osalta. Kolme kuudesta suosituksesta on jo välillisesti käsitelty. Mikäli Bulgaria jatkaa uudistuksia samaan vauhtiin, tämä CVM-prosessi voidaan päättää tämän komission kaudella. Kuitenkin jotkut jäsenvaltiot edelleen lukeuttavat neuvoston myönteisten, myönteisen kannanoton hyväksymisen, eivätkä halua viitata kertomuksessa siihen vakuutukseen, että CVM voitaisiin todella saada päätettyä tämän komission kauden aikana. Itse asiassa edelleenkin olemme kuulleet vetomuksia, joiden mukaan olisi jatkettava tätä CVM prosessia ilman mitään lopullista määräaikaa. Tämä oli ehkä oikeutettu kymmenen vuotta sitten, mutta ei enää. Bulgaria ja Romania ovat edelleen maita, joista keskustellaan yhdessä paketissa. Tämä on mahdoton hyväksyä, koska niistä on erilliset raportit, mikäli ette tiedä. CVM sellaisenaan eivät, ei ole tässä konkreettisia tuloksia, vaan sitä on pidetty välineenä poliittisia iskuja varten, eikä sen kautta ole sen enempää saavutettu hyviä uudistuksia, mutta älkää huoliko, kyllä maassamme tehdään tarvittavia uudistuksia. Myös saavutukset on tunnustettava ja CVM olisi päätettävä, päätettävä, kun nämä kolme suositusta on täytetty, jotka ovat vielä jäljellä. Mikäli käytetään kahta mittatikkoa EUn kumppaneiden taholta, sitä ei voida hyväksyä. Edelleen on, on selvää, että jotkut jäsenvaltiot eivät halua, että Bulgaria on mukana Schengenin alueella, mikäli nyt ajatellaan, kuinka Schengenin jäsenyys ja CVM on toisinsa kyseenalaisesti liitetty, kun ajatellaan suhteita Euroopan unioniin, ne tulevat kärsimään. Tässä selkeästi syrjitään Bulgaria. Tällaista ei voida hyväksyä. Kiitoksia. Okay, thank you. We heard Kiitoksia, olemme nyt kuulleet kommentteja kollegoilta. Haluaako joku vielä kommentoida? Onko vielä käsiä ylhäällä? Steven, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Collega's. Ja, ik spreek dus Nederlands. Ehm, Kiitoksia, kollegat. Niin puhun hollantia. Lähtien siitä, mitä komissio sanoi Voin ymmärtää, että komissio on nyt tämän raportin laatinut useaan otteeseen yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa. Ja nyt pohdin, onko tämä mietintö tai ovatko nämä mietinnöt, nämä kertomukset parantaneet tilannetta Romaniassa ja Bulgariassa? Ovatko ne oikeastaan johtaneet tilanteen paranemiseen? kun katsotaan oikeusvaltioperiaatetta, jos tilanne on parantunut, niin onko ehkä tämä näiden kertomusten myönteinen vaikutus, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Ja tänään minä sain sähköpostin kirkkojärjestöltä ja Siinä sanotaan, että Bulgariassa saattaa olla ongelmia uskonnonvapauden kanssa, koska Bulgarian hallinto on hyväksymässä uutta lainsäädäntöä uskontojen tunnistamisesta, joissa jotkut pienemmät kirkot saattavat jäädä lain ulkopuolelle. Voisitteko kertoa meille enemmän tästä? Kiitoksia. Okay, a very specific question. Se olikin täsmällinen kysymys. Onko Muita kysymyksiä ei taida olla. Ei kommentteja. Saattaapa olla, että kuulemme nyt komissiota nyt, kun olemme kuulleet jäsenten vastalauseet koskien tätä kertomusta, jonka aiheena on Romania ja Bulgarian yhteistyö- ja seurantamekanismin tilanne. Haluatteko vastata komissiosta? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tosiaan minä mielelläni kyllä selitän, mistä tämä yhteistyö- ja seurantamekanismi lähti ja miksi siinä käsitellään vain kahta jäsenvaltiota. Se sovittiin aikoinaan osana liittymisjärjestelyjä, eli nämä kaksi mekanismia perustettiin siinä vaiheessa ikään kuin takeena. Ja nämä takeet, niitä sovellettiin maiden liittyessä. Ja sitten takeita enää myöhemmin voitu soveltaa, mutta muita takeita otettiin käyttöön ja tästä syystä nyt perustettiin yhteistyö- ja seurantamekanismi, joka edelleen on olemassa – perustuen näiden kahden jäsenvaltion liittymiseen EU-hun. Tämä perusta ei ole muuttunut ja aivan samoin komission lähestymistapa on muuttumaton. Komissio tekee tehtävää, jonka se sai eh, mekanismin, seurantamekanismin puitteissa. Eh, sitä se on hoitanut tarkasti ja eh, puhunut monille eri osapuolille tässä. Ja niin kuin jo viittasinkin, se, että järjestöt, eri järjestöt ja muut jäsenvaltiot ja monet tarkkailijat sekä jäsenvaltioiden sisäpuolelta että ulkopuolelta heijastelevat komission näkemyksiä ja analyysiä niin kuin tässä kertomuksessa ilmenee, sekin vahvistaa sitä seikkaa, että komissio on luottavainen näihin päätelmiin, joihin se on päässyt, että ne ovat perusteltuja. Ja mitä tulee sitten yhteyteen Schengen-alueeseen, voin sanoa vain, että komissio on ilmaissut asian jo monen vuoden ajan hyvin selvästi. Me emme hyväksy yhteyttä, jotka jotkut vetävät. Se ei ole tämän mekanismin takana, se ei ole syy mekanismiin olemassaoloon. Meidän mielestämme eh, tällaiselle yhteydelle perusteluja eh, täytyy tunnustaa, että on tietenkin olemassa – tietty todellisuus, että jäsenvaltiot ovat tällaisen yhteyden rakentaneet. Se ei kuitenkaan äh, ole komission hyväksymä. Onko äh, yhteistyö- ja seurantamekanismi johtanut parempaan tilanteeseen? Uskoisin, että komissio ainakin on sitä mieltä, että se on johtanut edistykseen ja edistystä on ollut nähtävissä 2017 tammikuun kertomuksessa. Äh, se oli, tämä kertomus oli siitä osoitus. Se ei ole äh, kaiken kattava. Ei komissio sellaista väitäkään, että siinä annettaisiin vastaus kaikkiin kysymyksiin, eikä siinä edes pyritä väittämään – että tavoite on se, että jäsenvaltiot olisivat täydellisiä. Komission tavoite liittyy siihen, mikä liittyy mekanismiin niin, että on tilanne, joka on kohtuullisesti samantyyppinen kuin muissa jäsenvaltioissa ja siinä jälleen kerran 2017 tammikuun kertomus, siinä esitettiin asia hyvin selvästi. On myös aina tärkeää muistaa, että yhteistyö- ja seurantamekanismi toimii rajallisilla, rajallisilla alueilla – korruption vastaisuus ja järjestäytynyt rikollisuus, oikeuslaitos. Eli tässä ei käsitellä kaikkea mahdollista. Ja tästä esimerkki, joka liittyy tuomareihin, se on se on sellainen alue, vaikka en tätä tapausta tunnekaan, se liittyy enemmänkin äh, perusoikeuksiin, joka jää nyt tämän tarkastelualan ulkopuolelle, joka tässä kertomuksessa on. Toivottavasti tästä on apua valiokunnalle. Okay, thank you. Are you willing to react to the... Kiitoksia. Haluatteko reagoida näihin kommenteihin, joita komissiosta saimme. Pavel, ensin voitte vastata, mutta lyhyesti. Valitettavasti. Niin, en tänäänkään saanut vastauksia äh, äh, esittämäni kysymyksiin, äh, vain kolmen neljän minuutin puheenvuoron, jossa kierrettiin kehää te ette viitanneet laisinkaan kertomuksiin, ettekä näihin salaisiin pöytäkirjoihin, jotka allekirjoitettiin salaisten palvelun ja oikeusjärjestelmän välillä, jonka mukaan syyttäjät ja tuomarit olisivat salaisen palvelun alaisia, tiedustelupalvelun alaisia. Miksi te viitat tähän raporttiin. Miksi te tuomitse eh, tällaista, koska nämä ovat pöytäkirjoja, jotka voivat todellakin vaarantaa Romanian oikeusjärjestelmän. Ehkäpä onnistutte vastaamaan tähän kysymykseen, kun ette kerran edeltäviin onnistunut vastaamaan. Mr. Slade has been a very straightforward. No niin, tässä oli aika suora kysymys teille, herra Slade. Voitteko vastata tähän? Se olisi oikein Hienoa. I can give a straightforward... Kyllähän minä mielelläni voin vastata. Haluaisin vain herra Pavelin huomioon kiinnittää sivulle kaksi tässä kertomuksessa. Täällä on pitkä kappale, joka koskee juuri täsmällisesti tätä aihetta. That'll be it. That'll be it for this Siinäpä olikin sitten tämä esitys listan kohta, joten menemme seuraavaan. Kyseessä on eurooppalainen raja- ja merivartiosto. Kiitän edelliseen keskusteluun osallistuneita ja jäseniä, jotka eivät olleet Libe-valiokunnan varsinaisia jäseniä, mutta halusivat olla mukana tässä keskustelussa ja poistuvat nyt salista. Haluaisin kuitenkin että huomauttaa, että menemme eteenpäin esityslistalla. Aiheena on eurooppalainen raja- ja merivartiosto. Ymmärrän, että esittelijä on tässä, esittelijänä on siis Metsola ja tämän asian käsittely on tarkoitus alkaa minuutin päästä. If uh, so may you acquire patience, let's... Joten odotellaanpa vielä minuutti häntä niin, että Metsola pääsee paikalle. Started because she's the rapporteur. And it'll be helpful if she's in the room. <laughs> It'll be a minute. Thank you. Thank you all again for your patience. Yes. Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Nyt meillä on esittelijä paikalla. Muistutan teitä, että viime viikolla meillä oli täällä Frontexin edustajan pääjohtaja täällä kertomassa viraston toimista ja käsittelemme myös komission uutta ehdotusta, joka koskee virastoa. Tänään käsittelemme Euroopan raja- ja rannikkovartiosta käsittelevää mietintöluonnosta ja esittelijänä toimii edustaja Metsola. Pidemmittä puhetta haluaisin antaa Metsolalle puheenvuoron viisi minuuttia ja tämän jälkeen meillä on mahdollisuus keskustella. Olkaa hyvä. Mr. Chair, um, it has been a very... Kiitoksia puheenjohtaja. Draft. Kiitoksia. Tässä siis mietintö hyvin pragmaattinen tapa tässä on mennyt, mennä eteenpäin tämän viraston kanssa. Tässä esittelen nämä päämuutokset, joita itse ehdotan ja odotan oikein kovasti sitä, miten tähän reagoidaan, millaista palautetta saan kollegoilta valiokunnassa niin, että saadaan asiat eteenpäin. Pääasiallinen muutos, jota komissio ehdotti, eh, Tämä liittyy näihin haavoittuvuuksiin, joita meillä on ulkorajoillamme, ja tämä ehdotus on se juuri, jossa puututaan haavoittuvuuksiin niin, että meillä on riittävästi väkeä ulkorajoilla. Nyt haluaisin, että lisätään joustoa tähän tähän joukkoon, joka olisi käytössä. Ja tiedän hyvinkin, että paljon kysymyksiä on herännyt sekä mediassa Eh, samoin kuin neuvostossa ja muissa instituutioissa ja siinä mielessä eh, esittäisin, että meillä olisi neljäs eh, kategoria, eli nopeat rajainterventiot, 3000 henkeä, joita käytetään viime hetken varana. Ja tässä puhutaan myös viraston tarpeista korkeintaan 30 prosenttia ja vähimmäiskynnys olisi 5000 ja se menisi aina 7000. Nämä joukot perustetaan vähitellen ja sitten ne toimisivat täydellä teholla viiden vuoden päästä sen jälkeen, kun asetus tulee voimaan. Tämäkin perustuu siihen palautteeseen, joita olen saanut kentältä. Ja sitten tärkeä muutos minä äh, kannatan. Toinen äh, muutos liittyy äh, palautusinterventioihin ja tässä mielessä ehdotan viittä taetta, jotka sitovat virastoa kaikissa tapauksissa, kun palautetaan kolmannesta maista. Ja sitten tämän lisäksi tämän Tätä ennen pitäisi olla toteutettavuusarviointi ja se pitäisi kommunikoida myös parlamentille ja erityinen palautusprosessien arviointi pitäisi hoitaa, jos tarkoituksena on palauttaa kolmannesta maasta toiseen. Olen valmis myös rajoittamaan niitä maita ja yhdistetään nämä palautukset ainoastaan niihin maihin, jotka katsotaan UNHCRn tai EUn toimesta turvallisiksi. Odotan kovasti eh, konkreettisia näkemyksiä varjoesittelijöiltä, eh, miten saadaan toimimaan nämä takeet sekä paperilla että kentällä perusoikeuksiin liittyen eh, tässä palautetta kollegoilta. Minä olen asettanut vanhem, va, vankemmat ähm, takeet tänne tekstiin ja siinä halutaan myös perusoikeusvirastolle tarvittavat varat. Olen ollut yhteydessä myös monien sidosryhmien kanssa, jotka ovat painottaneet ongelmia, joita meillä on ulkorajoillamme kentällä. Pääongelma on äh, puute, äh, resurssien puute sekä henkilöstö- että varojen puute. Tässä vaikuttaa nimenomaan jäsenvaltioiden varustukseen ja myös tukeen joukoille. Tässä pitäisi päättää, minkälaisia minkälaisia valtuuksia annetaan virastolle ja pitäisikö toimia operatiivisen suunnitelman puitteissa. Ehdotan, että poistetaan yksi täytäntöönpanovaltuus, joka liittyy viisumeihin. Ainoastaan kansallisten rajaviranomaisten pitäisi olla tässä toimivia. Ja muut päätökset, joita ehdotan tässä kertomuksessa tai mietinnössä. Koulutus ensinnäkin otan tässä mukaan lisä laadunvalvontamekanismin ja arvioinnin koulutusohjelmissa. Otan mukaan myös horisontaalisen komponentin, joka pitä, jonka pitäisi olla perusta myös integroidulle rajahallinnolle Koulutuksen pitäisi olla tällainen horisontaalinen komponentti. Ehdotan, että vahvistetaan myös Euroopan parlamentin roolia kaikissa näkökohdissa asetuksessa ja suhtaudun myönteisesti siihen, että siihen, että saadaan aikaan sopimus tästä. En halua enää lähteä keksimään pyörää uudestaan. Mielestäni nämä tässä ei ole mitään väliaikaistoimia, vaan siinä pitäisi olla pysyvät toimet. Ja tässä halutaan että otetaan käyttöön näitä toimijoita myös sellaisissa yhteyksissä, joissa on muitakin toimia kuin pelkkiä palautuksia. Myös pitäisi saada aikaan se, että virastosta tulee houkuttelevampi työpaikka. Tämä on hyvin laaja mietintö ja odotan kovasti kannanottoja varjoesittelijöiltä ja jäseniltä, mitä he ovat mieltä ehdotuksista, niin nyt äh, kun ollaan menossa äh, tarkistusvaiheeseen, äh, toivottavasti saadaan aikaan sopimus, jota mahdollisimman moni ryhmä tukee. Kiitos. Thank you, Mrs. Metsola, for the presentation of the draft report. Now it's time for the shadows first. Kiitoksia tästä edustaja Metsola ja sitten varjoesittelijät ensimmäisenä edustaja Niedermüller. Kiitoksia puheenjohtaja. Muistatteko, että 2016 yhtäin lainsäätäjä onnistui samaan aikaan nopean Frontex-asetuksen hyväksynnä ja se astui voimaan myöhemmin samana vuonna. Tämä asetus muuttui muutti Frontexin todelliseksi eurooppalaiseksi virastoksi ja sen mandaattia huomattavasti laajennettiin. Kaksi vuotta myöhemmin komissio eh, on esittänyt toista ehdotusta, jonka avulla halutaan lisätä viraston mandaattia entisestä. Haluaisin kiittää Rova Metsola hänen erinomaista työstään. Tämä mietintöluonnos on komission ehdotuksen hengen mukainen. Eh, eh, katson tätä mietintöä hyvin varovaisesti. Toisaalta mietinnössä oli joitakin elementtejä, jotka toivotan tervetulleeksi. Esimerkiksi se, että hän haluaa vahvistaa viraston perusoikeusulottuvuutta, se, että keskitytään koulutukseen ja opetukseen ja se, että vahvistetaan Euroopan parlamentin roolia. Sitten kun kysyn näistä pysyvistä joukoista, tämä mietintöluonnos on hyvin realistinen ja se pohjaa jo olemassa oleviin nopean toiminnan joukkoihin 1500 henkilöön. Tärkeä huolenaihe on viraston osallistuminen palauttamisiin kolmansista maista toisiin kolmansiin maihin. Sama tavoin kuin en ollut vakuuttunut siitä, että oli tarpeen ottaa käyttöön tällainen määräys 2016, en ole vakuuttunut nytkään. Minusta tuntuu, että kyse on ennemminkin Euroopan unionin ulkosuhteista eikä niinkään ulkorajojen hallinnoinnista. Se, että annetaan täytäntöönpanovaltuudet pysyvien joukkojen jäsenille, jotta operaatiot olisivat tehokkaampia, on asia, jota on tarkasteltava lähemmin. Ymmärrän, että jäsenet olisivat jäsenvaltioiden komennuksessa, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa viraston toiminnasta. Minun näkemykseni mukaan viraston mandaatin laajentaminen pitäisi liittyä myös viraston vastuun ja velvollisuuksien lisääntymiseen Kaikkia asioita vahvistetaan erityisesti, kun on kyse palautuksista, mutta myöskin kun nimitetään ähm, johtaja ja varapääjohtajia. Minun ryhmäni on valmis tekemään hyvin rakentavaa yhteistyötä tämän mietinnön parissa, koska mielestämme se on erittäin tärkeää. Ja siksi SND-ryhmä yrittää olla niin rakentava kuin mahdollista. Kiitoksia. Kyllä. Now on behalf of this year. Kiitoksia. Sitten ECRn nimissä mm, edustaja Vistisen. Oh, I understood uh, who you meant. Kiitoksia, ymmärsin kyllä, ketä tarkoitit. Ei tässä mitään. Hyvät kollegat, hyvä e- esittelijä. Haluaisin kiittää tästä ensimmäisestä työasiakirjasta. Sen pohjalta voimme aloittaa neuvottelut. Kaiken kaikkiaan kannatan tätä eurooppalaista raja- ja rannikkovartiostovirastoa. Meillä on Euroopassa vapaan liikkumisen alue ilman sisäisiä rajoja, joka tarkoittaa sitä, että ulkorajojen hallinnointi on kaikkien jäsenvaltioiden vastuulla ja asia, joka on otettava hyvin vakavasti. Kriisi on kuitenkin osoittaa, osoittanut heikkouksia ja puutteita olemassa olevissa mekanismeissamme. Jotta näistä selvitään, uskon, että virastolla voisi olla hyvin ratkaiseva rooli. Lisää tarvitaan henkilökuntaa ja olisi vahvistettava myös toimintakykyä ja toimittava alkuperämaissa on tehtävä jopa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa mukaan lukien tämä eurosuuri, joka otettaisiin mukaan raja- ja viraston toimintaa. En näe tarvetta uusille vastuualueille. Kun ajatellaan tämän viraston ohjaavaa politiikan painopisteiden muutosta, ei voida hyväksyä sitä, että tilanteessa toiminta saattaisi siirtyä neuvostolta komissiolle. Tämä on ehdoton vaatimus ECRllä. On tärkeää, että nämä vastuut jäävät sinne, missä ne ovatkin. Ja täällä on kollegoita, jotka ovat esittäneet, esittäneet huolia koskien raja- ja rannikkovartiston henkilön toimintaa kolmansissa maissa ja sen vahvistetuista toimista ja palauttamisesta. Ymmärrän nämä huolet ja toivon, että meillä on hedelmällistä keskustelua. Odotamme osallistumista tähän prosessiin. Kiitän puheenvuorosta. Now for the oldie, Monsieur Dupré. Sitten Aldista Dupré, olkaa hyvä. Merci, président. Uh, je... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä nyt kollegani Natali Grisbekin tilalla. Hän pahoittelee poissaoloaan. Luen siis sen, mitä hän aikoi teille kertoa. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijä Roberto Metsäloa. Hän on tehnyt todella laadukasta työtä erityisen tiukassa aikataulussa. Roberta Metsola ottaa esille useita kiinnostavia asioita, jotka liittyvät komission toimiin ja myös palkkakysymyksen esittelijän vahvistamiseen vahvistaa useita mekanismeja, jotka liittyvät perusoikeuksien kunnioittamiseen ja ehdottaa, että perustettaisiin tällainen valvontaryhmä, joka on mielestäni erittäin kiinnostava. Tuen esittelijää, kun hän pyrkii vahvistamaan ja varmistamaan perusoikeuksista vastaavan viranomaisen riippumattomuuden. Meidän on varmistettava se, että kyseisellä henkilöllä on riittävä kapasiteetti ja riittävät resurssit, jotta hän voi asiallisesti hoitaa tämän tehtävänsä omalta osalta. Nyt tulen tekemään tarkistuksia, jotka vastaavat useisiin tavoitteisiin. Ensinnäkin, mitä tulee tähän pysyvään henkilöstön puhdin, sitä kuinka realistinen tämä nykyinen ehdotus on. Siinä toivotaan, että olisi kymmenen 10 000 pysyvää henkilöä jo vuonna 2020. Uskon, että tämä on aika vaikea toteuttaa ja ehdotan, että otettaisiin lisää joustoa ainakin tähän määräaikaan. Toinen tavoite, kun ajatellaan tätä koulutuspuolta, ei, esittelijä on jo vahvistanut asiaa koskevia ehdotuksia. Omalta osaltani toivoisin, että virasto itse kouluttaisi raja- ja rannikkovartijat, jotka ovat sen toimessa, jos haluamme todella edistää todellista yhteistä kulttuurivirastosta on tärkeää, että, että virasto itse pystyy kouluttamaan tiiminsä. Sitten kolmas tavoite olen tekemässä tarkistuksia, joilla selvennetään tekstiä, niin mielestäni asetus äh, ehdotuksen tekstien välillä liian monimutkainen, kun ajatellaan tätä täytäntöpanotoimia ja myös tietojen käyttöoikeutta, mitä viranomaisilla on oikeus tehdä, mikä ei ole mahdollista. Tämä on selvennettävä. Neljäs tavoite on tärkeä kysymys, josta varmaan tulee paljon ja Monet kollegat ovat siitä jo puhuneetkin ja siinä on kyse siitä, että, virasto voi palauttaa kolmanteen maahan henkilöitä kolmannen maan kautta. Tämä on edelleen minulle ongelmallinen asia. Olemme pohtineet muitakin asioita, kuten esimerkiksi viime viikkoista asiaa, jota käsiteltiin täällä Libe-valiokunnassa, kun mukana oli pääjohtaja. Hän totesi, että rajojen hallinnointi ei tarkoita ainoastaan maahanmuuton virtojen hallinnointia, vaan kyseessä on myös järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta ja niin edelleen. Minusta meidän on pohdittava kollegoiden kanssa yhdessä tätä asiaa niin, että voisimme näitä asioita korostaa tässä nämä ovat ajatukseni ALDE-ryhmästä ja teen näiden pohjalta tarkistuksia määrätyssä määräajassa. Haluaisin vielä kiittää kollega Roberta Metsolaa, joka todella on tehnyt huomionarvoista työtä. Ja kiitän, että hän on ottanut kollegoiden kannat erittäin hyvin huomioon. Tässä luin siis edustaja Grisbekin kannanoton. Merci, monsieur I saw also Mrs. Kiitoksia Depre. Sitten Anna Gomez. Haluatteko esittää kommentti? Ei, selvä. Pahoittelen. Then there will be some room to hear from the... Nyt meillä olisi aikaa kuunnella komissiota. Haluaako komissio kommentoida tätä aihetta ennen kuin annan puheenvuoron uudestaan esittelijälle? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää. Ei minulla olekaan paljonkaan sanottavaa tässä vaiheessa, koska me olemme lukeneet mietinnön hyvin kiinnostuneina. Olemme iloisia siitä, että se on laadittu niin nopeasti. Se on erittäin laadukas, mutta tässä vaiheessa komissio ei pysty kommentoimaan ehdotettuja tarkistuksia ja sisältöä itsessään. Kiitoksia. Okay, if you would like to close the discussion. No niin, Metsolla sitten voitte päättää keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä puhun omaa kieltäni tässä. Eh, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Eh, he ovat eh, antaneet omat kannanottonsa. Siihen suhtautuivat myöntävästi, myönteisesti ja ottaisin esiin muutaman seikan. Mitä tulee toimeenpanovaltaan, niin yritin katsoa, olisiko täällä vielä lisätakeita, joiden avulla voitaisiin selkeyttää tilannetta. Jäsenvaltiot, jotka ottavat vastaan, ne olisi, niillä olisi siis päätös toimeenpanovalta ja niitä tarvitaan operaatioiden aikana. Mitä tulee sitten tähän 10 000 2020 mennessä, tunnustan, että meillä on aikaraja, jonka komissio asetti, se oli liian kunnianhimoinen. Ja nyt kun olen keskustellut useiden hallitusten edustajien kanssa, on tunnustettava, että määräaikaa pitäisi pidentää. Mitä tulee sitten koulutukseen, koulutuslaitokseen. Ymmärrän kyllä Natali Griesbeckin kannan. Ymmärrän hyvin, että hän on sitä mieltä, että pitäisi vallalla olla sellainen kulttuuri, että kaikilla Frontexissa työtä tekevillä pitäisi olla mahdollisuus samaan koulutukseen. Myönnän, että on ongelmia, koska tästä tulisi liian kallista, jos meillä olisi koulutuslaitos, joka houkuttelisi vain Frontexin henkilöstöä, mutta sinne pitäisi saada myös väkeä jäsenvaltioista. Miten sitten tätä tilannetta vahvistetaan. Täytyy katsoa, mitä tulee sitten järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Olen sitä mieltä, että meidän pitää vahvistaa vielä tätä näkökohtaa vielä enemmän kuin mitä itse olen ehdottanut. Ja tästä syystä teen yhteistyötä kollegojen kanssa. Voimme katsoa, miten voidaan vahvistaa tätä. Ja sitten palautuskysymykset. Tämä on ristiriitainen kohta, niin kuin sanoin. Olen sitä mieltä, että tässä on otettu edistysaskeleita, esitin nämä rajoitukset ja niinpä saattaa olla, että otetaan käyttöön maaluettelo. Tapasimme kuitenkin äh, Lechlerin ja hän sanoi, että voitaisiin pyytää apua äh, kolmannen kolmannelta maalta silloin, kun äh, palautetaan kolmen kansalaisia, mutta pitää äh, tunnustaa äh, se, että kyseessä saattavat olla myös naapurimaat. Näistä asioista varmasti voimme keskustella ja esitän sitten niiden pohjalta kompromissia. Kiitos. Thank you, Mrs. Metsola. Kiitoksia edustaja Metsola. Tässä olikin tämä asia ellei enempää haluta keskustella. Joten siirrymme viimeiseen pakettiin, joka koskee viisumeita, jossa minä olen itse esittelijä. Jos teille sopii, niin toimin nyt tässä sekä puheenjohtajana että esittelijänä. Esittelen siis tämän aiheen vain. Meillä on tässä ensimmäisenä kohta kahdeksan ja tarkistusten käsittelyä viisumisäännöstöön. Viisumisäännöstössä on ehtoja, jotka liittyvät viisumin myöntämistä, lyhyttä oleskelua ja lentokenttätransitia varten. Meillä on 248, 284 tarkistusta tehty. Nyt haluaisin kertoa näistä tarkistuksista ja, ni, ja sitten haluaisin liittää tämän myös kohtaan yhdeksän, jossa myöskin olen esittelijä, joka koskee humanitaarisia viisumeita. Mutta käsitelläänpä ensin nämä viisumisäännöstön tarkistukset, jos teille sopii. Kuten totesin, tarkistuksia on tullut aika lailla tähän mietintöön. Ainakin ainakin 174 äh, Guelta, 36 Adelta, 14 EPPLT ja 4 omalta ryhmältäni ja vielä 20 ENFltä. Ei tarkistuksia ECRltä ollenkaan. He vaikuttavat olevan tyytyväisiä komission ehdotukseen. Suurin osa tarkistuksista tulevat EPPLT ja Aldelta. Ne ovat teknisiä ja keskittyvät näihin keskeisiin mekanismeihin viisumisäännöstön toimimisen kannalta. Vihreiden ja Guen tarkistukset sen sijaan vaikuttavat yleisluonteisimmalta ja poliittisimmalta. Jotkut niistäkin ovat teknisiä luonteeltaan, mutta monet pyrkivät siihen, että vahvistettaisiin viisumisäännösten humanitaarista näkökohtaa. Olen tehnyt lujasti töitä varjoesittelyiden kanssa, niin että saataisiin aikaan kompromissitarkistuksia tapamme mukaan. Olemme tehneet työtä reippaasti, koska tarkoituksenamme on äänestää asiasta libe valiokunnassa kolmas päivä joulukuuta. Ja tämä onkin tarpeellista, jos haluamme saada menettelyn vai valmiiksi niin, että asia hyväksyttäisiin ennen vaalikauden loppua. Sehän on jo loppu hämmättämässä, paljon aikaa ei ole enää jäljellä. Tämän lisäksi vaikuttaa siltä, että helmikuuhun mennessä pitäisi pystyä keskittymään muihin asioihin, jotka koskevat tämän parlamentin kauden viimeisiä asioita. Meidän todella pitäisi parhaamme mukaan saada tämän asian päätöksen ja todella kiitän, jos voitte minua siinä auttaa. Saattaa olla, että kaikista tarkistuksista ei tehdä tarkistuks- no, kompromissitarkistuksia. Jotkut ne ovat ristiriitaisia keskenään jolloin mitään kompromisseja ei voida saada aikaan. Jos kompromissi ei onnistu, näistä tarkistuksista äänestetään erillisesti. Tämä on ihan normaali toimintatapa. Nyt haluaisin puhua näistä tar- tärkeimmistä tarkistusryhmistä aiheiden mukaisesti. Ensimmäisenä tarkistukset, jotka pyrkivät helpottamaan viisumeiden myöntämistä erityisesti urheilu- ja kulttuuriammattilaisille SND, EPP ja GUE ovat esittäneet tällaisia tarkistuksia. Minun käsitykseni on se, että, mm, että näille tarkistuksille löytyy tu- tukea. Toinen aihe koskee matkustamista ja, lää- ja terveydenhuollollisia seikkoja. Vaikuttaa siltä, että tämä haluttaisiin poistaa. Sitten kolmansia tarkistuksia, jotka koskevat maksuja. Tässä tarkistukset menevät kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Jotkut haluaisivat, että maksut olisivat pieneisiä, pienempiä. Toiset taas toivoisivat, että viisumi maksaisi enemmän. Sitten on tarkistuksia, joissa otettaisiin huomioon ikää ja jäsenyys tietyissä järjestöissä tai, tai perheenjäsenet – Yritämme tästä saada aikaan kompromissin, joka kattaisi eri näkökulmat, jotka liittyvät näihin maksuihin. Alden esittelijä Debre on ottanut rakentavan lähestymistavan, jonka pohjalta saataisiin ehkä kompromissi aikaan, kuten ensimmäisessä varjo esittelyn kokouksessa ja myöhemmissä teknisissä kokouksissa on todettu. Olen valmis tekemään kompromisseja omassa tarkistuksessani 21 mikäli päästään yhteisymmärrykseen näistä maksuista. Neljäs aihealue koskee palveluita. On tänään tehty suullisia tarkistuksia. Oma, oma tarkistus 23 ja Debrent tarkistus 163, jotka ovat yhteensopivia. Niiden pitäisi toimia kompromissien pohjana. Ja sitten artikla Uskon, että palvelumaksun pitäisi kattaa kaikki kustannukset, jotka liittyvät viisumin hakemukseen, Ja tämä liittyy kuluttajan oikeuden varmuuteen. Kyllä ihmisten pitäisi alun perin tietää, kuinka paljon viisumin hakeminen maksaa. Edelleen täällä on kiinnostavia asioita, joista voidaan pyrkiä kompromissiin. Debreen tarkistuksesta löytää, löytyy materiaalia. Haluaisin ottaa ne kompromissien pohjaksi muiden varjoesittelyjen kanssa. Viides aihealue koskee viisumin myöntämistä. Kyseessä on artikla 24. Tässä tärkein kysymys koskee tällaista kaskaadisysteemiä. Näyttää siltä, että kaikki haluavat parantaa nykyjärjestelmää, ja se voisi onnistua, kun hyväksytään komission ehdotus, jonka mukaan hyväksytään ensimmäinen viisumi ja helpotetaan sen jälkeen jat- seuraavien viisumien antamista. Tämä on Debreen ehdotus, tarkistus, tarkistus 194 ja 93 Debreiltä. Näihin artikloihin on tehty muitakin tarkistuksia ja niiden osalta haluaisin pyytää tarkistusten tekijöitä tukemaan minun tarkistusta niin 32, koska minun on aika vaikeaa tehdä enää pidemmälle menevää kompromissia. Kompromissin pitäisi siis olla muussa tapauksessa sellaisia, joista e- äänestetään erikseen. Sitten maahanmuutto- ja turvallisuusriskit, kuudes aihealue. Henkilökohtaisesti poliittisesti olen sitä mieltä, että tätä ulottuvuutta ei tulisi edes mainita, koska riittävästi tällaisia varmuuslausukkeita on jo olemassa. Meidän on luultavasti äänestettävä erikseen näistä asioista, mikäli teille ei sovi minun ehdotukseni, jonka mukaan poistettaisiin tämä maahanmuutto- ja turvallisuusriski kohta kompromissina. Minulla on sellainen tuntemus, että Valero ja Vergia ovat samoilla linjoilla – sitten takaisinotto kysymys, artikla 25, tämä on vain kysymys ja monille ryhmille visumipolitiikkaa voittaisiin käyttää siihen, että tiivistettäisiin yhteistyötä kolmansien maiden eh, takaisinottokysymyksissä. No, te tiedätte, että olen vahvasti vastustanut tämän tyyppistä logiikkaa, koska en ole nähnyt, että komission ehdotuksella olisi mitään pohjaa tässä asiassa eikä näyttöä, ei mitään empiiristä näyttöä, joka tukisi tällaista lähestymistapaa. Kuitenkin meillä on ollut jo useita kokouksia, jossa tätä asiaa on käsitelty ja asiaan on tehty paljon tarkistuksia, joten vaikuttaa nyt aika selvältä, että jonkinlainen yhteys pitää kyllä saada tässä sorvattua Tällaista kompromissia olemme nyt työstämässä niin, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin tasapainoon. Ja tämä liittyy taas Debreen ehdotukseen, jonka mukaan otettaisiin käyttöön järjestelmä, jossa yhtäältä olisi tällaisia positiivisia kannustimia niille maille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä takaisinoton osalta, eikä ainoastaan kielteisiä seurauksia, vaan tällainen tasapainoinen lähestymistapa positiivisten kannustimien ja, ja takaisinoton välillä. Tämä voisi olla järkevä pohja kompromisseille. Lopuksi vielä haluaisin viitata tähän viisumien humanitaariseen ulottuvuuteen ja koko tämän asian humanitaarisen ulottuvuuteen. Tehän tiedätte, että minulla oli tärkeää luopua siitä siitä, että humanitaariset äh, viisumit jätettiin pois tästä asiasta, kun puhe on viisumisäännöstä. Mutta näin me teimme, koska vaikutti, että tämä oli ihan mahdoton asia. Vastustusta oli neuvostossa liikaa. Komissio ja jotkut poliittiset ryhmät tässä talossa myös olivat tällä linjalla, joten meidän käsittääksemme ainoa tapa edetä tässä oli se, että saataisiin äh, tämä asia läpi valiokunta-aloitteisen mietinnön kautta, jossa aiheena olisi humanitaariset viisumit. Puutun niihin kohta, kunhan saamme valmiiksi tämän keskustelun. Nythän puhumme viisumisäännöstöstä. Siinä humanitaariset viisumit, siitä ne otettiin pois ja asetettiin paralleelille rinnakkaisväylälle, josta on meillä valiokunta mietintö. Toivon, että Libe voi äänestää ensin kolmas päivä joulukuuta tästä ja eh, täysistunto voisi hyväksyä tämän tärkeän asian. Näin voittaisimme aikaa. niin, että saisimme ennen joulua asian pakettiin tämän pyrkimyksenä niin, ja tietenkin ennen, ennen Euroopan parlamentin vaalikauden päättymistä – Olen aina uskonut, että viisumipolitiikkaa voitaisiin käyttää meidän sitoumuksiemme vahvistamiseksi, eh, että saisimme parannettua kuvaamme, imagoamme maailmalla ulkoisesti. Ja siksi olen tehnyt joitakin tarkistuksia, joilla tuota ulottuvuutta vahvennetaan. Edustajat Virgia ja Valero ovat toimineet aivan samoin ja toimin, että jotkut meidän ajatuksistamme otettaisiin tässä mukaan. Jos emme saa tukea kompromisseilla näissä asioissa, niin pelkäänpä, että niistä pitää sitten äänestää erikseen. Mutta toivon, että, että tämän valiokunnan enemmistö ymmärtää sen, että meidän on säilytettävä viisumipolitiikan humanitaarinen ulottuvuus niin, että jäsenet tukisivat valiokunta-aloitteesta mietintöämme humanitaarisista viisumeista, josta keskustelemme kohta. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä. Edustaja Becker ensin, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja esittelijä. Uskon, että on hyvä asia tämä, että tämä asia viisumisäännöstön uudelleen laatiminen saataisiin äänestettyä jo ennen joululomaa. Ja haluaisin kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan samoin kuin varjoesittelijöistä. He ovat yrittäneet muotoilla kompromisseja. Me olemme nyt sellaisessa vaiheessa, että haluamme saada aikaan optimaalista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tässä on erityisesti kyse Äh, liikemiehistä, äh, taiteilijoista, urheilijoista ja matkailijoista ja haluamme helpottaa heidän pääsyään Eurooppaan. Ja sitä varten halutaan äh, yksinkertaistaa viisumisäännöksiä. Lisäksi halutaan ottaa käytön tällainen viisumivipu, joka tukee jäsenvaltioita palauttamissa prosessien täyttääntöönpanossa. EPPn nimissä haluaisin sanoa, että tämä viisumipolitiikka, joka asettaa palauttamisen perustaksi, on meille erittäin tärkeä. Me haluamme rakentavaa suhdetta kolmansiin maihin. Siksi pitäisi olla helpompaa, että kolmansien maiden kansalaiset voisivat helpommin saada viisumeita, mutta jos tämä ei toimi, niin sitten pitää olla seurauksia asialla. Ei voi olla yhtä ilman toista. Tämässä mietinnössä on joitakin sisältöjä, joita emme tällä hetkellä pysty vielä täysin tukemaan. Esimerkiksi sen määritelmän laajentaminen, miten urheilijat voivat saada viisumin. Erityisesti pidämme tätä perheenjäsenten automaattista hyväksyntää asiana, jota ei voida hyväksyä, kun on kyse äh, matkavakuutuksesta. Haluamme tarjota vähän joustavuutta ja katsoa, miten voisimme neuvotella asiasta ja saada aikaan kompromisseja. Viisumimaksujen suhteen meille on aivan selvää se, että vähintäänkin inflaatioaste on otettava huomioon. Tällä hetkellä näin ei ole. Uskomme, että puolet kustannuksista eivät tule tällä maksuehdotuksella katetuksi ja pidämme Schengen-viisumeita kansainvälisessä vertailussa jo erittäin edullisina. Ja viisumimaksu ei voi olla sellainen aihe, johon tämä kariutuu, koska jos ei ole varaa Schengen-viisumiin, niin sitten ei pääse kovinkaan pitkälle Euroopassa, koska meidän elinkustannuksemme ovat sellaiset, että ne menevät paljon korkeammat kuin tämä viisumimaksu. Se, että jätetään pois alle 30-vuotiaat kansalaisjärjestöjen jäsenet. Sitä emme voi hyväksyä, koska sitten olisi aivan selvää. Tähän voi eh, eh, tämä voi vähän hymyilleen sanoa, että sitten jokainen kolmannen maan kansalainen voi liittyä johonkin kansalaisjärjestöön, niin tämä ole se eh, ajatus tässä taustalla. Sitten kun tässä on kyse en bloc-äänestyksestä, yhtenä ryhmän äänestyksestä mm, tietyissä kohdin sitä emme voi hyväksyä. Siksi esittelijäkin ehdottaa nimenhuutoäänestystä, jotta on aivan selvää, kuka tässä haihattelee eikä huomioi kansalaisille tärkeitä asioita. Se, että että viisumeja annetaan nopeasti ulkorajoilla on meidän mielestämme ongelmallista. Tämä sisältää paljon turvallisuusriskejä ja siksi emme pysty tätä vielä hyväksymään. Mutta jos olisi aivan selvästi, selkeästi muotoiltuja kompromisseja, olisimme siitä iloisia, koska meillähän on vielä vähän aikaa. Jos tällaisia sisältöjä on, niin sitten voin myös tukea tätä mietintöä EPPn puolesta. Kiitoksia. dank. Now, Mrs. Stevens, floor is yours. Kiitoksia sitten edustaja Stevens. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, äh, minäkin Haluaisin äh, vedota esittelijään varjoesittelijöihin. Haluaisin kiittää heitä hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa. Erittäin hyvä, että on päästy eteenpäin selvästi. Nyt on aivan erityisen tärkeää, että jos haluamme matkailualaa auttaa äh, ja voimme myös vakuuttaa ihmiset siitä, että kannattaa tulla Eurooppaan, niin äh, tietenkin yhtenäinen viisumin menettely on tärkeä. Se on tärkeää myös liike-elämälle. Muusikot, äh, esiintyvät taiteilijat esimerkiksi erittäin äh, hyvä, että olisi nopea käsittely. Ja mitä tulee epp aivan kuten EPP, meidänkin ryhmämme haluaisi kommentoida tätä luonnosta aivan yleisesti, yleisellä tasolla – haluaisimme pitäytyä lähempänä komission alkuperäistekstiä. Nyt on joitakin tarkistuksia, joihin olemme tyytyväisiä ja sitten sellaisia, joihin emme. Mitä tulee urheilijoihin ensinnäkin ja kulttuurialan ammattilaisiin, muusikoihin, heihin pitäisi soveltaa samoja viisumivaatimuksia kuin kaikkiin muihin. Ja sitten ähm, matkavakuutus äh, terveydellisistä syistä. Äh, tietenkin äh, jos joku on saira, siitä syntyy kustannuksia. Ja vakuutuslaitoksen ei pitäisi joutua maksamaan ellei ne niin ihmiset, jos he tulevat, äh, tulevat äh, Eurooppaan, heidän pitää pystyä myös äh, kattamaan terveydenhoitokustannukset. Ja sitten viisumin kustannukset. Olemme sitä mieltä, että pitäisi nostaa kulu tai maksuja, joita peritään viisumista, mutta olemme valmiit myös ottamaan käyttöön erilaisia poikkeuksia esimerkiksi alaikäisille. Voitaisiin tarjota alemmalla hinnalla. Ja sitten ulkoiset palvelusäännökset. Meidän ei pitäisi tukea tällaisia ulkoisia kustannuksia. Jos tällaista halutaan, se pitäisi hoitaa omalla kustannuksella ja yhteys viisumi ja palautusasioissa, niin tiedän, että te ette kannata esittelijänä, että on tällaista yhteyttä, mutta meidän mielestämme tällainen yhteisi pitäisi olla, jos halutaan viisumijärjestely tietyn maan kanssa. On tärkeää, että tämä maa auttaa myös palautussopimuksissa. Nämä kulkevat käsi kädessä, jotta vältetään tilanteet, joissa kolmannet maat eivät auta ja tee osuuttaan palautuksissa. Eli loogisesti siinä pitäisi olla yhteys. Sitten humanitaariset viisumit. Varmasti te tiedätte, mikä on minun kantani. Se on seuraava aihe, mutta joka tapauksessa me emme näe mitään lisäarvoa siinä, että perustettaisiin eurooppalainen humanitaarinen viisumi, koska jäsenvaltioilla on jo järjestelmä kansallisille humanitaarisille viisumille. Ei olisi järkevää polkea jäsenvaltioiden varpaille tässä suhteessa. On parempi, että EU pysyy tämän alueen ulkopuolella ja jätetään se jäsenvaltioille, koska kyse on jäsenvaltioista, joiden pitäisi pystyä päättämään, kuka tulemaan alueelle ja kuka ei. Ja niinpä me edelleenkin ähm, meidän edelleenkin pitää vastustaa tällaista yhteyttä humanitaarisen viisumin ja viisumisäännöstön välillä. Te, te tunnette kyllä meidän kantamme, joten ei niitä tarvitse tässä toistaa. Kiitoksia. Stevens, Monsieur Kiitoksia sitten edustaja Uh, Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan äh, aluksi haluaisin onnitella teitä näistä ponnisteluista. Tiedän, että Tämä aihe on ollut suhteellisen vaikea saada pakettiin, koska alun perin halusitte ottaa mukaan myös humanitaariset viisumit, eikä siitä päästy sopimukseen. Ja loppujen lopuksi sovimme siitä, että erotetaan nämä kaksi asiaa toisistaan, mutta käsitellään niitä kuitenkin rinnakkain. Eli tätä viisumisäännöstä ja teidän mietintöänne humanitaarista viisumeista huomasin ilolla, että olette ottaneet huomioon monia meidän tarkistuksistamme. Tästä kiitän. Meidän tarkistuksiemme taustalla on kompromissin toivomus, josta monet muutkin valtuuskunnat ovat yhtä mieltä. Jotakin asioita haluaisin täällä toistaa, koska en kuullut niistä, kun alustitte asiaa. Ensinnäkin. Haluamme, että jäsenvaltioilla olisi edelleen mahdollisuus tehdä siihen, että hakijat voivat esittää pyynnön jäsenvaltion konsulaattiin suoraan. Emme siis vastusta tätä, mutta pyydämme, että tällainen mahdollisuus jatkuu tulevaisuudessa. Toisekseen asiasta en kuullut vielä puhuttavan. Toivomme, että hakemukset tekee, tehdään yhdeksän kuukautta ennen matkan alkamista aikaisintaan, koska monet matkoista tehdään lentokoneella ja lentojen hinnat muuttuvat vahvasti riippuen siitä, koska lippu ostetaan. Jos haluamme helpottaa matkailua ja mahdollistaa sen, että perheetkin pääsevät vierailemaan Euroopan unionin, olisi parempi, että tämä aika olisi pidempi, mieluummin pidempi kuin lyhyempi. Sitten viisumien hinnoista olemme yhtä mieltä siitä, että että hintaa nostettaisiin niin kuin komissio on ehdottanut, mutta pyydämme kolmea täsmennystä. Ensinnäkin, kun joku pyytää viisumia ja hänen biometriset tekijät ovat jo käytettävissä, niin sitten voitaisiin vähentää tätä hintaa, koska kustannuksetkin vähenevät merkittävästi. Olemme siis sitä mieltä, että myös 6-18-vuotiaiden viisumien hinnan pitäisi olla alhaisempi. Ja kun kyseessä on Euroopan unionin kansallisen mm, perheenjäsenet artikla 5 mukaan tässä asetuksessa, neiden ei pitäisi maksaa viisumikustannuksia, koska artiklassa 5 näin selkeästi todetaan. Sitten käsittelyaika. Olemme sitä mieltä, että 10 päivää on järkevä aikaa. Sitä voitaisiin lyhentää, kun kyseessä ovat sellaiset viisumin hakijat, joiden biometriset tiedot ovat jo viisijärjestelmään rekisteröity. Sitten linkki taka- takaisinottoon. Te olette tässä vastahankainen, mutta me kannatamme tällaisen linkin luomista ja olen ymmärtävinäni, että te hyväksyisitte suuntauksen, joka menisi meidän ehdotuksemme suuntaan, eli että ei rangaistaisi kansalaisia, vaan rangaistaisiin niiden maiden johtajia, jotka toimivat näin. Eli siis kun johtajat eivät hyväksy sitä, että viisumi asiat liitettäisiin takaisinottoon. Viimeinen kohta, josta ette ole puhuneet pysymättä vuosi sen jälkeen, kun asetus on astanut voimaan, komissio esittelee arviointikertomuksen viisumitarrojen poistosta ja digitaalisen viisumin käyttöönotosta olemme astuneet uuteen aikakauteen, kun uusi teknologia kehittyy ja olemme siis sitä mieltä, hyvä puheenjohtaja, että on nyt olisi hyvä mahdollisuus ja toivottavaa, että kehotettaisiin komissiota toimimaan ja sehän on muutenkin pyrkinyt uuden aikaistumaan, joten pyydämme, että päivitettäisiin tämäkin asia ajan mukaiseksi. Olemme toki ne yhteistyötä varten ja niin haluaisimme vielä kiittää teitä viime aikojen ponnisteluista näiden kahden asian eteenpäin viemiseksi. Kiitoksia. Okay. Madame Bergiat. Kiitoksia sitten Vergia. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin onnettelisin tästä hyvästä yhteistyöstä. Varmasti pääsemme sopimukseen, jos tässä nyt ei edetä huonolta huonosti, äh, varsinkin äh, kun mietitään näitä ihmisiä, jotka ovat huolissaan kansalaisten turvallisuudesta. Varmasti kaikki ovat sitä ja minä olen tehnyt töitä jo vuosikausia tämän asian parissa ja olen nähnyt kehitystä äh, sen jälkeen, kun on ensimmäistä kertaa uudistettu viisumisäännöstöä. Toivottavasti kunnioitamme toistemme kantoja jatkossakin oman ryhmäni puolesta. Viisumipolitiikka on osa Euroopan unionin imagoa ja tämän politiikan kautta annamme eh, tiettyjä viestejä eh, niille, jotka haluamme houkutella – Euroopan unionin alueelle ja tämä on osa vapaata liikkuvuutta. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä tässä nyt on sanottu. Urheilijat, taiteilijat, opiskelijat, kansalaisjärjestöt ja pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että ei pitäisi rangaista siitä, että tulee EUn alueella, jos ei ole riittävästi varoja. On tiettyjä kategorioita, joiden pitää saada poikkeus esimerkiksi ähm, alaikäiset, äh, mm, heille pitää myöntää poikkeus tästä vaatimuksesta. Äh, jos nyt valitaan äh, jokin muu alaikäisyyden raja kuin 18, siinä ei ole mitään järkeä. On tiettyjä vähennyksiä, joissa otetaan huomiota. huomioon se, mitä sanoi kollegamme Depre. Ja tietenkin silloin, kun on jo ähm, jossakin kategoriassa valmiina, olen aivan samaa mieltä näistä, mutta olen pahoillani sen sijaan omasta puolestani siinä, että me hylkäsimme humanitaaristen viisumien kysymyksen tässä asiakokonaisuudessa ja puhumme siitä erikseen, mutta kuitenkin kun halutaan humanitaarista suojelua, kun siitä puhutaan viisumiyhteydessä, meillä olisi tällainen mahdollisuus siinäkin. Toivoisin, että humanitaarisen, humanitaarinen ulottuvuus otettaisiin huomioon. Tähän mennessä kollegat ovat jo puhuneet, mutta me olemme sitä vastaan, että käytetään alihankkijoita, koska on useita maita, joissa tämä johtaisi väärinkäytöksiin ja me voimme päästä sopimukseen, jos näitä väärinkäytöksiä rajoitetaan. Joka tapauksessa ei pitäisi olla, mm, kun puhutaan diplomaattisista yhteyksistä ja konsulaateista, siinä ei pidä käyttää näitä ulkoisia palveluita, mutta pitäisi nyt rajoittaa kustannukset heidän osaltaan. Me tiedämme, että on väärinkäytöksiä ja kun puhutaan viisumikustannusten maksusta niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole saaneet viisumia tietyissä maissa, tämä johtaa valtaviin summiin, joita vaaditaan henkilöiltä, joilla ei ole mitään mahdollisuutta saada tätä kautta viisumia. Meidän mielestämme viisumipolitiikan ei pitäisi olla kustannusten politiikkaa. Valinta ei pitäisi tehdä kustannusten perusteella ja näin me toivomme myös, että perheet saavat poikkeuksen useassa tapauksessa, varsinkin niiden osalta, jotka ovat mukana esimerkiksi lasten urheilutapahtumissa, minkä tähden ei haluttaisi antaa poikkeusta perheelle näissä tapauksissa, koska tämä on osa kokonaisuutta. Ja sitten takaisinottokysymykset. Me olemme eri mieltä, kun puhutaan liikkuvuudesta ja takaisinotosta joka tapauksessa tämä ehdotus, jonka herra Pré teki, se on järkevä, koska meitä huolestuttaa nyt eniten se, että kansalaiset, kolmansien maiden kansalaiset, he saattavat jäädä panttivangiksi suhteessa omaan hallitukseensa. Toivomme, että he eivät jää ilman viisumia. Ja tästä erityishuomiona ne maat, jotka aivan erityisesti tarvitsevat humanitaarista tukea. Niissä tapauksissa olisi vaarallista, että poliitikot tällaisissa maissa, joissa sivutetaan nämä ihmisoikeudet, silloin ei olisi kansalaisilla mahdollisuutta hakea viisumia. Toivon todellakin, että tässä päästään nyt hyvään yhteistyöhön. Saamme sopimukset tietyistä kysymyksistä eh, ja näin saamme kompromissiehdotukset. Kiitoksia. Kiitoksia vielä uudestaan esittelijälle. Merci Madame Verger de contribution. Kiitoksia tästä hyödyllisestä puheenvuorosta. Kiitoksia teille kaikille. Kiitoksia näistä kommenteista ja todella haluaisin vielä korostaa sitä, että on aivan itsestään selvää, että esittelijänä olen tehnyt parhaani ja Teidän yhteistyön avulla olen hakenut järkeviä kompromisseja. Olen niin monen kertaan jo puhunut tästä ja ilmaissut tuskallisesti sen, kuinka lähellä hämättää jo vaalikauden loppu. Olen todella huolissani siitä, millaisia tuloksia saamme tämän näiden vapauksien ja oikeuksien sisäasioiden alalla todella tuloksia on, saatava paremmin aikaan. Meidän on pystyttävä vastaamaan kansalaisten huoliin. Siksi todella vielä pyydän teiltä viimeistä loppupuristusta niin, että voisimme saada aikaan kompromisseja. Panin kyllä merkille kaikki nämä huomiot ja todella pyrimme vielä loppusuoralla kiristämään ja meillä on tulossa teknisen tasan kokous keskiviikkona 12 mennessä ja siinä sitten saadaan kirjattua vielä viimeiset kompromissiehdotukset. Ajan säästämiseksi. Aikahan tässä meitä nyt vähän rasittaa ja kello huohottaa niskaan. Meidän oli todella pakko vetää yhteen paljon asioita esittää asioita mahdollisimman lyhyesti. Monia kompromisseja, monia asioita on tiivistetty. Monet asioista, jotka olette esittäneet, on jo otettu huomioon tarkistuksissa. Esimerkiksi tämä mahdollisuus, joka koskee konsulaattien antamia viisumeja, eikä välttämättä ulkosuhdehallinnon myöntämiä viisumeita. Sitten täällä esitettiin kommentti, joka koskee komission arviointia tietyn ajan jälkeen. Voitaisiin laatia kertomus näistä kokemuksista. Debre esitti asioita, joista monet on jo huomioitu. Ja sitten Tietenkin tämä maksujen pienentäminen niille, jotka ovat hyötyneet jo VIS-järjestelmän viimeisestä sukupolvesta on myös mukana. Olemme todella tehneet parhamme niin, että lopulliset kompromissit menisivät läpi. Todella pyydän teiltä yhteistyötä niin, että saamme parempia tuloksia aikaan, että saamme ylipäätään tuloksia tällä kaudella aikaan. Nyt kello on niin paljon, olemme lähestymässä istun tämän kokouksen loppua, joten haluaisin vielä lopuksi kommentoida tätä humanitaaristen viisumeiden asiaa. Tehän tiedätte, että se on minulle niin tärkeä asia. Te kaikki tiedätte, mikä tilanne siinä on. Puheenjohtajakokous ehdotti, että Libe saisi luvan esittää uutta mietintöä, josta äänestettäisiin samasta aiheesta todella täysistunnossa joulukuussa. Tehän näitte nämä protestit tuolla suorassa lähetyksessä. Ihmiset olivat tyytymättömiä lopputulokseen ja tapaan, jolla, jolla se hoidettiin. Siihen vaikutti se, että jäsenet olivat todella vetäneet äänestyskorttinsa jo pois, kun laskettiin ääniä ja prosessi oli kesken. On siis hyväksytty, että, että voitaisiin hyväksyä tämä mietintö nopean menettelyn käsittelyssä ja tarkoituksena on äänestää aiheesta jälleen joulukuussa. Aikataulu on jo toimitettu teille ennen kokousta. Meillä on samat varjoesittelijät, sama tiimi, sama esittelijä, eli minä. Meidät on koordinaattori nimetty tai minut on koordinaattorit nimittäneet, ja tarkistusten määräaika on mahdollisimman lyhyt. Ja oikeastaan se voidaan pitää ihan vain muodollisuutena. Mitään poliittisia kysymyksiä ei tule avata. Mitään asioita ei ole tarkoitus avata uudelleen, vaan pidetään kiinni neuvottelusta tekstistä. Näin olisi mahdollista, että Libe saisi tämän, äänestyks- tämän äänestettäväkseen 3. päivä joulukuuta ja lopullinen äänestys täysistunnossa Strasbourgissa olisi joulukuussa. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja haluaisin, että sitä äänestettäisiin täysistunnossa tiistaina tai keskiviikkona. Maanantaina ihmiset ovat vielä tulossa ja torstaina molemmat, molemmat ovat jo lähdössä pois. Eli tiistaina tai keskiviikkona järkevään aikaan joulukuun täysistunnossa tästä olisi tarkoitus äänestää. Ja olisi tietenkin tärkeää, että mahdollisimman monet tulisivat mukaan äänestämään tämän mietinnön puolesta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarvitsemme tähän määräenemmistön, jotta päästään siis tasapainoon tässä asiassa ja se onnistuisi. Pyydän teiltä nyt tukea ja yhteistyötä. Niin, että esitämme siis identtisen tekstin kuin se, mistä jo täystöistunnossa äänestettiin. Mikä oli muuttunut? Esittelemme siis saman tekstin, josta ryhmät jo sopivat eh, ennen edellistä äänestämistä live-valiokunnassa. Johdonmukaisuuden nimissä ja, siihen, ja ajatellen siitä, että lähetämme oikean viestin kansalaisille ja yleiselle mielipiteeseen, joka tätä meidän asia tässä läheltä seuraa. Todella pyydän teiltä yhteistyötä niin, että tämä nyt onnistuisi. Ja näin äänestäisimme todella livessä kolmas päivä joulukuuta ja lopullinen äänestys oli siis Strasbourgissa 10.11.12. Haluaako joku kommentoida? Gomes. Kyllä, puheenjohtaja. Haluaisin vain täysin tukea teitä. Ja vedota kollegoihin, että he todella hyväksyisivät tämän teidän ehdottamanne toimintatavan. Tämän parlamentin jäsenenä minulla oli ihan hirveä olo, kun näin mitä tapahtui viime täysistunnossa – tälle mietinnölle. Ja todella toivon, että se mitä tapahtui oli virhe eikä liittynyt mihinkään poliittiseen kantaan, joka suurilla ryhmillä täällä parlamentissa oli. Kiitoksia. Herra Becker lyhyesti, koska minulle sanottiin, että tulkkien on lähdettävä puolelta. No aivan lyhyesti. Aivan ensiksi minä olen tyytyväinen, että nyt on mahdollista, että tästä voidaan äänestää uudestaan tästä asiasta, mutta kommentoisin vain tätä äh, täysistuntoäänestystä niille, jotka äänestivät asiasta ensin ja sitten eivät äänestäneet humanitaarisesta viisumeista äh, yllättäen. Kyseessä oli sama määrä EPPn jäseniä kuin S- ja D-jäseniä enemmistö oli siis erikoinen. Ei ollut tarkoitus saada aikaan mitään poliittisia taustatarinoita. Tämä ei ollut vastaanryhmät niin kuin EPP jossain määrin. Halusin vain tehdä selväksi, että tässä vaiheessa me emme, äh, meidän mielestämme tietyt asiat eivät ole selkeästi ilmaistu ja me äh, selitämme tämän teille. Me tarvitsemme hyvin tarkkoja selvennyksiä. Nyt on kompromisseja, äh, myös Dupren kompromisseja, jotka eivät meidän mielestämme ole riittävän selviä on merkittäviä ongelmia, kun puhutaan konsulaattien ja lähetystöjen kapasiteetista ja tiettyjä muitakin näkökohtia. Varsinkaan ei ole olemassa selkeitä ajatuksia siitä, että humanitaarinen viisumi, niin se ei ole monenkaan kollegan suosima. En voi taata, että sinne tulee tukijoita taakse enemmän. Haluaisin enemmän tukijoita sille, joten meillä ei nyt ole aikaa Ehkä meillä edelleen on aikaa löytää kompromissi, mutta ehkä yhdessä näin voidaan saada tehtyä. Kiitos. Jat, would you like to? Haluanko versio vielä puhua? Niin, kiitoksia. Niin, olet, tässä on teillä kyllä yhteistyötä luvassa. Vasemmistolta siis. Varmastikin tämä enemmistö löytyy kyllä. Ei ole mitään epäilystä sille. Haluaisin muistuttaa, että kyseessä on määrä enemmistövaatimus Euroopan parlamentin jäsenistä, joka asettaa riman varsin korkealle. 349 puolesta, 139 vastaan. Mielestäni puheenjohtajakokouksen sopimus, jonka mukaan asetetaan tämä sama teksti nopeutetussa menettelyssä, on hyvä, me edesautuimme tämän päätöksen syntymistä ja toivomme, että tätä Pandoran laatikkoa ei enää avata. Nyt ei ole aika enää mokata kompromisseja meidän tekstipöydällä ja siitä meidän on keskusteltava. Merci, merci. Just, just, just, just final word. Uh, you, you saw what happened. We were missing 26 to reach the qualified majority, and a majority qualified. Meiltä puuttuu 26 määräämistä varten ja nimissä tarvitaan. Tämä on se oikea viesti. Olisi mahdotonta ymmärtää, että tämä parlamentti ei onnistu välittämään viestiä, kun on kyse tällaista oma aloitemiettinystä joka kattaa riittävästi poikkeuksia, jotta se voisi mennä läpi tuolla määräenemmistöllä kaikista poliittisista ryhmistä täällä. Kaikki nämä varaumat, joita ehdotettiin tämän pitkien neuvottelujen aikana, joita olemme käyneet, olemme saaneet ne kirjallisena ja olemme ne yhdistäneet poliittisiin kompromisseihin, jotka ovat nyt pohjanneet tietä viisumikoodistolle, joten pyydän teitä tekemään parhaanne, välittäkää tämä viesti poliittisille ryhmille, joita edustatte täällä, jotta voimme varmistaa, että tässä äänestyksessä, joka meillä on joulukuussa, pystymme onnistumaan ja saamme viedä tämän läpi. Tämä on tärkeä viesti, olisi hyvin vaikea perustella, jos epäonnistumme. Todella pyydän teitä ja kiitän teitä, jos tämä onnistuu. Kiitoksia. And it, that, we're coming to the end of this afternoon session, of course. Tämä istunto on päättynyt päättymässä. Jatkamme huomenna kello yhdeksän Libe-valiokunnassa. Kiitoksia kaikille ja oikein mukavaa iltaa.